Mes chers collègues, bonjour. Hyvät. Allez, on reprend nos travaux. Hyvät kollegat, aloitamme työmme. Aloitamme työn, työmme. Aloittakaamme. Valiokunta on päättänyt tänään järjestää tänään ja huomenna julkiset kuulemiset äh, koskien liikkuvuuspakettiin. Meillä on kaksi osaa. Tänään me keskittymme neljään ehdotuksen lainsäädännölliseen aloitteeseen, jotka kattavat sisämarkkina- ja sosiaaliulottuvuudet. Huomenna tarkastelemme aloitteita, jotka kuuluvat tietulleihin. tie, liikenne- ja kuljetusmarkkina-ala on äärimmäisen tärkeä eurooppalaisen talouden kilpailukyvylle. Me tarvitsemme sellaista liikennekuljetussektoria, joka on kestävä, vakaa ja joka tarjoaa kylliksi kapasiteettia, jotta voisimme erityisesti saada mukaan myöskin maantieliikenteen. Tässä toisessa jaksossa keskitymme todellisiin toimijoihin. Tarkoitus tarkoituksenamme meillä kaikilla täällä salissa on se, että pyrimme varmistamaan sen, että uusi lainsäädäntö, jota komissio ehdottaa, parantaa liikennesektorin työntekijöiden tilannetta. Ja kaikkia niitä meidän tulisi auttaa, jotka ovat valmiita toimimaan tällä sektorilla, tällä kasvavalla sektorilla, jonka pitää kuitenkin olemassa olevia sääntöjä noudattaa. Tämän äh, seurauksena markkinoihin liittyvät kysymykset ja sosiaaliset ulottuvuudet käsittelemme samalla yhdessä, jotta pääsisimme mahdollisimman äh, tasapainoiseen lopputulokseen ja että voisimme ottaa Euroopan unionin ja kansalaisten intressit mukaan. Parlamentilla tulee olemaan tärkeä rooli täytettävänään, että nämä tavoitteet saavutettaisiin. Ja olen todellakin huomannut, että että tämän päivän ja huomisen työ tulee meitä todella auttamaan lainsäädäntötyössämme. Nyt esittelisin puhujamme. Olen onnellinen, kun voin teidät toivottaa tervetulleeksi valiokuntaamme. Tervetuloa, te olette tämän iltapäivän asiantuntijat tässä keskustelupaneelissamme. Aivan aluksi meillä on Gérard Schipper, joka on Eurocontrol Hood ECRn edustaja. Hyvää päivää. Sitten Florence Bertelot, Ranskan äh, liikennealan toimijoiden äh, federaation edustaja. Päivää ja tervetuloa. Roberto Barrio, joka on puheenjohtajana Euroopan äh, Tieliikennekuljetusfederaatiossa ETFssä. Tervetuloa. Ja teillähän on koko ryhmä mukananne. Heillä oli liput mukanaan, mutta näitä lippuja emme nyt täällä salissa heiluttele kuitenkaan. Tervetuloa joka tapauksessa kaikille valiokuntaamme. Tämän jälkeen äh, Ferranc Lasko, äh, Unkarin logistiikka- ja kuljetusalan Varberes mm, Internationalin edustaja, tervetuloa. Ja Portugalin Tie liikenne toimijoiden liiton edustaja Gustavo Paolo Duarte, tervetuloa. Ja Jan Villadsen, tervetuloa. 3F Transportin eh, liiton edustaja Tanskasta, tervetuloa. Ja viimeisimpänä professori Brokowski Danskin yliopistosta. Kolme kertaa yritin nyt tätä ääntämistä, sanoo puheenjohtaja Danskin yliopistossa. Tervetuloa. Kiitoksia, että vastasitte kutsuumme. Luonnollisesti tämän kuulemisen aikana kuulemme myöskin Euroopan komission edustajaa. Minä tulen olemaan, ja sanon tämän aivan heti, erittäin tiukka aika rajojen suhteen. Jokainen puhuja saa seitsemän minuuttia maksimissaan alkupuheenvuoroa varten ja ajan säästösyistä kysymykset ja niitä seuraava keskustelu tehdään ja käydään kaikkien näiden kolmen alkupuheenvuoron jälkeen. Keskustelussa käytämme niin sanottua ping-pong-metodia. Meillä on kaksi kysymyskierrosta kysymyksiä asiantuntijoillemme. Aluksi puheenvuoron saavat äh, kysymyksiä varten ensin esittelijät ja toisella kierroksella jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, voivat sitä pyytää. Puheaikoihin liittyen, hyvät kollegat, minulla on lista puheajoistanne. Voitte sanoa ihan mitä tahansa, mutta omaa aikaanne ette voi ylittää. Muuten minä teiltä leikkaan mikrofonin Ymmärsittekö? Hienoa. Nyt Ismail Ertug, olkaa hyvä. Minulla on vain yksi huomio tai ehkä ehdotus, kuinka voisimme tehdä tämän tehokkaammaksi. Minusta ei ole mitään järkeä puhua kauempaa kuin kolme tai kolme ja puoli minuuttia. Jos nyt ymmärsin oikein, niin täällä on kollegoita, jolla on pitempi puheaika, joka menee huomattavasti, joka, jotka saavat puhua huomattavasti kauemmin. Joten pyytäisin, että että puheaikoja ei nyt lyhennetä, vaan että jaetaan ne niin, että kaikki voisivat puhua kaksi-kolme minuuttia. Minusta se olisi järkevämpää. Eli jaetaan puoliksi kolme ja puoli ja sitten kolme minuuttia. Monsieur Ertug. Edustaja Ertug, älkää huoliko. Minulla on täällä hienosti puhujalista silmieni alla ja yhdelläkään jäsenellä ei ole viittä kuutta minuuttia enempää ja keskimäärin kolme ja puoli minuuttia puheaikaa. Luonnollisesti poliittisten ryhmien suhteellisen koon mukaan tämä puheaika on jaettu, mutta älkääpä kun minulla on lista ja nimilistakin on ja voimme aloittaa. Oh. Vous, vous n'avez pas la bonne, moi j'ai la Teillä on ehkä väärä lista, mutta minulla on oikea lista. Älkää huoliko, luottakaa nyt valiokuntanne puheenjohtajaan. Me aloittelemme enempiä viivyttelemättä. Aivan aluksi Gérard Schipper, Eurocontrol Route. Edustaja, olkaa hyvä. Uh, I'm doing it in English because I'm used to... Äh, puhun äh, englantia, koska olen tottunut äh, esittämään tämän englanniksi ja yritän pysyttäytyä seitsemässä minuutissa. Kiitokset, että olette kutsuneet meidät Eurocontrol Routin tänne puhumaan tänne Euroopan parlamentin liikennevaliokuntaan. Eli siis tämä on järjestö, joka on julkinen järjestö, joka tällä hetkellä toimii Beneluxissa, mutta pikkuhiljaa tästä tulee täysin riippumaton – me työskentelemme kovasti sen asian parissa, joten se Beneluxista. Meillä on 15 jäsentä ja odotamme jatkossa, että niitä tulee enemmän. Tämä esitys on ihan lyhykäinen. Tässä on oikeastaan kysymys kahdesta asiasta. Eli todellinen tilanne lainsäädännöstä, liikenteen lainsäädännöstä Euroopassa sekä liikkuvuuspaketti lainsäätäjän täytäntöönpanon näkökulmasta. Kun me tarkastelemme maantieliikenteen lainsäädäntötilannetta, täytäntöönpanotila, lainsäädännön täytäntöönpanotilannetta, niin kaikki raportit, joita aina silloin tällöin saamme komissiolta, osoittavat, että olemme menettäneet noin 80 prosenttia täytäntöönpanokapasiteetista kriisin puhkeamisen jälkeen. No, se, että me olemme, se vaikuttaa aika paljon, että me menetimme niin paljon voimavaroja. Kun katsotaan tätä, niin näkee, että ne täytäntöönpanijat tai lainvalvojat, jotka yhä vielä kykenevät toimimaan, heitä on niin vähän, että pitäisi olla oikeastaan 2-13 tuhatta lainvalvojaa, jotka valvoisivat ainoastaan maantieliikenteen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämä merkitsee sitä, että meillä on 7-8 miljoonaa kaupallista ajoneuvoa valvottavana. Täytyy myös huomioida, että ehdotukset, joita on tehty, niin siinä laajennetaan tätä kattoa niin, että tämä ei koske ainoastaan kuorma-autoja, henkilöautoja ja raskaita tavarakuljetusajoneuvoja, vaan myös kevyitä tavarankuljetusajoneuvoja, joten jatkossa meillä tulee olemaan vielä enemmän työtä tehtävänä. Ja luonnollisesti me haluamme, että täytäntöönpano ja lainvalvonta on mahdollisimman kustannustehokasta. Mutta nyt kun tarkastelemme, kuinka me teemme asioita, niin me hoidamme asioita hyvin tavallaan vanhanaikaisesti, 1900-lukumaisesti, ja tästä puhun muutaman sanan vielä myöhemmin. Meidän täytyy käsitellä myös 2-30 prosenttia ajopiirturipetoksien kanssa. Tämä ei todellakaan merkitä sitä, että kaikki liikenneyrittäjät olisivat rikollisia. Suurin osa niistä noudattaa lainsäädäntöä. Ja se, mikä on suurin tällä hetkellä petos, on nimenomaan nämä päästöpetokset. Sen lisäksi meillä on näitä kuljettajia, joilla ei ole varsinaista asuinpaikkaa ja sen lisäksi myös nämä postilaatikkoyritykset, jotka on myös huomioitava. Joten kun katsomme ihan nopeasti tätä liikkuvuuspakettia, näemme, että lainsäädäntöä on jo ja Tämä näyttää siltä, että 2019 meillä on nämä älykkäät ajopiirturit. Mutta mitä tulee tähän erikoistuneisiin lyhyen kantaman tiedonsiirtoihin, sinne joudumme vielä odottamaan. Eli tässä on nyt kysymys erilaisista ajopiirtureista, eri sukupolven ajopiirtureista. Se on hyvin monimutkaista nyt ja tulevaisuudessa se tulee olemaan vielä monimutkaisempaa. Ja kun katsotaan tätä liikkuvuuspakettia, näkee, että meillä on tällä hetkellä viikkolepoajan suhteen ongelmia. Tulevaisuudessa tämä tulee olemaan parempaa. Mutta onko se täytäntöön panettavissa? Ja kun me katsomme myös näitä viiteaikoja, niin en tiedä. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös nämä älyajopiirturit. Kun katsoo näitä ehdotuksia, niin tässä on oikeastaan kysymys joustavuudesta versus täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanon panoa pitäisi ehdottomasti vahvistaa. Joskus ajattelee, että tässä on tehty liian vähän, liian myöhään. Esimerkiksi se, että otettaisiin mukaan riskiprofiilit, profiilit, se on hyvä idea, mutta se ei ratkaise ongelmaa. Me haluamme todellista täytäntöönpanoinformaatiota niin, että me voimme tehdä oman työmme paremmin. Ja sitten viimeinen työkalu. Pysyn, pysyn ajassani oletan. Muutama ö, suositus. Eli se täytäntöönpano, innovaatio, ö, teknologian avulla. Eli siis meillä on ANPR, DSRC, automaattinen rekisteritunnustusten lukulaite sekä erikoistunut lyhyen kantaman tiedonsiirto, sähköiset asiakirjat, mutta me tarvitsemme myös pääsyn kaikkiin tietokantoihin 24-7 ja sitä meillä ei tällä hetkellä vielä ole. Ei edes välttämättä ajopiirtureihin, ihan vain esimerkin mainitakseni. Meidän tulisi myös kehitellä älykkäämpiä strategioita täytäntöönpanoon. Eli esimerkiksi sitä, että voisimme löytää ne, jotka eivät noudata lainsäädäntöä. Sen lisäksi meidän tulisi vahvistaa EUn täytäntöönpano yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Ja minun järjestöni voisi olla tässä yksi tällainen koordinoiva tekijä. Mutta kiitokset teidän huomiostanne ja toivon mukaan äh, saamme aikaan hyvän keskustelun ja äh, tulee esiin mielenkiintoisia asioita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Herra Schipper ja nyt äh, Florence Bartelio, 7 minuuttia, alkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Minä edustan Ranskan maatieliikenteen federaatiota. Tämä on ensimmäinen ähm, rahtisektorin järjestö. Meillä on 400 000 työpaikkaa ja noin 36 000 yrittäjää, yritystä Ranskassa. Me olemme hyvin eurooppalainen järjestö. Me olemme 20 vuotta tehneet Brysselissä töitä eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa. Pyrimme aina löytämään kompromisseja. Yksi anekdootti. Vuonna 2007 olimme ensimmäinen järjestö, joka vetosi tuolloisen liikenteestä huolehtivan komission Jacques Baron kabotaasiasioissa kukaan ei ollut aikaisemmin tätä kysymystä esittänyt. Paljon aikaa meni tuolloin saada vastaus. Tämä keskusteluhan on yhä käynnissä tällä hetkellä. FNTRn henki on sääntelyn henkeä, että löytäisimme tasapuoliset kilpailuolosuhteet, mukaan lukien myöskin kevyet hyötyajoneuvot, jotta voisimme välttää kuljettajien kärsimisen Tämä liittyy myöskin liikennepakettiin. Tässä muutama kaavio, joka tuo esiin sitä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Ranskalaisessa tilanteessa tässä kaaviossa näette, mikä oli vuonna 1993 osuus kansainvälisestä Ranskassa tapahtumasta liikenteestä Ranskan rekisterissä kulkevilla ajoneuvoilla. Tämä oli 55,7 prosenttia vuonna 2000 1993 ja 10,5 prosenttia 2017. Tämä tarkoittaa, että kansainväliset toimijat ovat tulleet Ranskaan. Nämä kaikki eh, luvut kuitenkin ovat muuta kuin transit-lukuja. Toinen kaavio, jos eh, saa nyt tämän toimivan toinen kaavio, osoittaa, että mikä on ähm, tonneittain ja kilometreittäin kokonaisliikenteen määrä Ranskan maaperällä. Tässä näemme sekä Ranskasta äh, lähtöisin olevat kuljetukset, niistä vain 6,9 miljoonaa tonnia kilometriä äh, on ranskalaisia, kun 58,3 miljardia puolestaan on kansainvälisiä. Mitä sitten tulee kansainvälisissä rekistereissä kulkeviin eh, ajoneuvoihin, tässä näette, että kansainvälinen osio Ranskassa on ranskalaisten yritysten toiminnasta enää 8 prosenttia. Se oli 50 prosenttia 20 vuotta sitten, kuten mainitsin. Mitä sitten tulee kapotaasikysymyksiin? Pahoitteluni pyrin siirtymään seuraavaan kaavioon. Punainen linja näyttää ranskalaisten Ranskassa, ranskalaisessa rekisterissä käytetyt ajoneuvot. Meillä on 15 prosenttia tämä osuus vähentynyt ja kansainvälisten osuus puolestaan viisinkertaistunut. kertaistunut Tämä osoittaa sitä, että kabotaasi on vaikuttanut myöskin Ranskan sisäiseen liikenteeseen. Emme ottaneet nyt kaikkia mukaan näihin kaavioihin, sillä kaikkia ei aina visuaalisesti ole helppo hahmottaa, mutta me emme tässä ottaneet mukaan kaikkia esimerkkejä vuoteen 2009 asti. Ja huomaan, että nykyisin tämä keskustelu on erittäin vaikea Euroopan tasolla. liittyen siihen, että ranskalaiset eivät pysty kansainvälisesti olemaan kilpailukykyisempi. Tämähän ei liity sinänsä vain Eurooppaan tämä ongelma, vaan äh, Ranskaan ongelma on se, että markkinat ovat auki ja kaikki eivät kuitenkaan markkinoilla toimi samoin ehdoin. Palkkiot eivät ole samanlaisia, eivätkä sosiaali kuulu tässä. Kaaviossa näette jakauman sinisellä ovat äh, sosiaalimaksut äh, kuljettajien osalta ja punaisella näemme nämä niin kutsutut siirtymiskulut, minkäänlaista sosiaalimaksuosuutta niihin ei sisälly, eli niihin ei ole mitään sosiaalimaksuja tai työeläkemaksuja tai ähm, työttömyysvakuutusmaksuja äh, otettu huomioon. Kuten Saksan tapauksessa nämä maksut ovat paljon merkittävämmät äh, Ranskassa kuin tuo toinen osio, jota ne eivät koske. tämän lisäksi meillä on tilanne, jossa kuljettajien palkat eivät eri järjestelmissä ole aina tuossa sosiaalimaksuosuudessa mukana. Tämä tekee suuren eron eri järjestelmien välillä. Tässä näemme eron siinä, mikä on ranskalaisen kuljettajan ajoaika verrattuna muiden, kansala- muiden kansalaisuuksien ajoaikoihin. Tässä näemme ranskalaisen ja muun kuljettajan välillä 60 prosenttia eroa. Ei millään toimin, kansalaisin toimin pystytä tukemaan omaan maan rekisteröityä toimintaa. Nämä tulevat äh, nyt äh, sekä Eurostatilta että kansallisilta viranomaisilta nämä luvut, ja tarkoituksena oli tässä osoittaa, että olemme hyvin vaikeassa keskustelussa nykyisin. Me haluaisimme esittää sen kysymyksen, haluammeko me Eurooppaa, joka vetää meitä ylöspäin, vai eh, kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Tässä huomaamme, että väittely on hyvin tiukkaa. Kuulen, että eräissä jäsenmaissa, kuten minun maassakin, puhutaan protektionismista, kun käsitellään tiettyä liikennepaketin osalta. Meidän pitäisi tässä pyrkiä olemaan rauhallisia, tarkastelemaan tosiasioita ja lukuja sellaisena kuin ne todellisuudessa ovat. Haaste, johon me haasteet, joihin me joudumme tarttumaan liikennepaketissa, ovat suuret ja suurella ilolla me tähän työhön tartumme. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Florence Bertolo, te täysin kunnioitettu puheaikaa, sekin on hienoa. Ja äh, tämän jälkeen Bari, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitän tilaisuudesta, joka meille on tarjottu. Tämän kuulemisen yhteydessä kaikki ehdotukset, joita komissio on tehnyt koskien liikkuvuuspakettia, on kyse sitten sisämarkkinoista tai sosiaalista pilaista ja mukaan lukien työntekijöiden lähettäminen, kaikki riippuvat toinen toisistaan. ETFllä on konkreettisia ehdotuksia, jotka takaavat tavaroiden vapaan kulkemisen, samoin henkilöiden ja kauppatavaroiden Euroopan sääntöjen mukaisesti. Ja ennen kaikkea ETFlle on tärkeää, että ei tapahdu palkkasyrjintää, joka perustuu kansallisuuteen, niin kuin 45 artiklassa perussopimuksessa sanotaan, todisteet osoittavat, että maantieliikennesektori ei ole täysin valmis markkinoiden avaamiselle. Jopa, jopa Euroopan komissio on tämän todennut kirjallisesti. Näin ollen kabotaasin täytyy olla väliaikaista toimintaa Minkälaisia ehdotuksia ETF sitten tekee? Kaikki uudet, uusi lainsäädäntö mukaan lukien myös vanhempi. Tavoitteena täytyy olla, että ne voidaan kontrolloida helposti ja voidaan asettaa seuraamuksia. Ja valvonnan täytyy ennen kaikkea kohdistua virheiden tekijöihin ja äh, huijareihin. Näin ollen ä- äly, piirto, mm, ajopiirturit, geoloka- automaattinen geolokalisaatio, kansalliset rekisterit, ECMR, kaikkien tarkastajien reaaliaikainen mahdollisuus toimia ja ka- kaikkea pitää välittömästi alkaa täytäntöönpanna, eikä 2034 vasta. Se tulee kabotaasiin. Ainoa, yksi ainoa operaatio, jos halutaan, tai on kolme operaatiota, lastauslastun purku, kansallisesti tai kansainvälisesti, ja tätä aina, tähän liittyy aina seitsemän päivän karanssiaika kaputaasialueen ulkopuolella. Ilmoitus ennen jokaista operaatiota eurooppalaisessa ö, yhdyspisteessä, jonne kaikki eurooppalaiset valvot helposti pääsevät. Ajoneuvon täytyy säännöllisesti palata toimipaikkaansa. Tällä tavalla voidaan toimia tehokkaasti kuvitteellisia yrityksiä vastaan ja otetaan, jotka asettavat ajoneuvolle huomattavaa toimintaa rekisteröinti, yrityksen rekisteröintimaassa. Mitä tulee työntekijöiden lähettämiseen, tämänhetkiset direktiivin säännöt ovat aivan selvät. Direktiivi koskien lähettämistä koskee kabotaasioperaatioita. Tästä ei enää keskustella. Mitä tulee kansainväliseen liikenteeseen kuljetukseen, direktiivi koskee, pätee ainoastaan, jos yrit, ehdot siinä täyttyvät. Näin ollen ETFlle ongelma ei liity näihin tämänhetkisiin ongelma- sääntöihin, vaan niiden soveltamiseen käytännössä. Mitä tulee sitten tämänhetkiseen asetukseen koskien ajoja ja lepoaikoja? Tämä antaa tarpeeksi joustovaraa ja ETF ei ymmärrä, minkälaista muuta joustoa vielä pitäisi yrityksille antaa. Täytyy ymmärtää, että kaikki asetuksen muutokset vaikuttaisivat kuljettajien palkkaan taas yksityiset ammattielämän väliseen tasapainoon ja maantieliikenneturvallisuuteen. Paluu kotipaikkaan niin kuin komissio sen nyt esittää, on tällainen huijaus tavallaan tai kikka. Itse asiassa mikään toimenpide ei puole, kaikke, puole kaikkein hei, heikointa osapuolta, nimittäin kuljettajaa, ja määritelmä kotipaikasta on aika epämääräinen. Ilman, että unohdetaan, unohdetaan sitä, niin kuin näitä korostaa, kaikki toimenpiteet, mielipiteet ovat toisistaan riippuvaisia ja jos vähennetään viikoittaista lepoaikaa, automaattisesti lisätään silloin työaikaa ja jotkut, jotka haluavat vilpillisesti, haluavat lisätä myös ajoaikoja tätä kautta. Nyt varmasti ymmärrätte, puheenjohtaja 21. tätä kuuta ETF järjesti koko Euroopassa toimintaa. Me lähellä Ranskan ja Belgian rajaa ryhdymme toimiin ja siinä määrin, kun komissio ei meitä kuuntele tai vastaukset, joita odotamme, emme saa niitä, niin tästä toimintasta, työtaistelutoimista voi tulla laajempaa Euroopassa. Se, mitä me haluamme, on, että kunnioitetaan, noudatetaan tämänhetkisiä sääntöjä ja kaikkea uutta lainsäädäntöä. Sitä pitää myös täytäntöönpanoa ihan samalla tavalla kaikkialla, niin kuin AY-liikkeet, sanot, usein neuvottelevat työehtosopimuksesta jossakin maissa. Mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Näin ollen pitää myös pitää mielessä se, että olemme nyt tietenkin vaikeassa tilanteessa, mutta tähän liittyy tavallaan kaksi erilaista Eurooppaa ja pitää olla tarpeeksi rohkeutta tämä myös sanoa. Toisaalta sellainen Eurooppa, missä vuosikymmenten ajan on käyty suorasta vuoropuhelusta. Toinen osa Eurooppaa, missä ei ole minkäänlaisia työehtosopimusneuvotteluja kulttuuria. Heillä maksetaan mus, pimeästi kilometrikorvaukset ja jos toimitaan niin kuin Juncker on monta kertaa sanonut, pitää samasta työstä sama palkka kaikkialla, mutta me haluamme, että tämä, tämä toteutuu käytännössä eikä ole pelkkää teoriaa. Kiitoksia. Monsieur Pario. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme naapuriinne. Frenenk Lasko, olkaa hyvä. Seitsemän minuuttia. Äh, hyvää iltapäivää, äh, ja herrat. Minä olen äm, Unkarissa sijaitsevan Verberen äh, International ähm, yrityksen edustaja. Meillä on yli 5000 ammattikuljettajaa yrityksessämme ja täällä haluaisin esitellä jonkin verran äh, käytännön mm, seuraamuksia, joita tällä liikennepaketilla on. Minä olen siis aivan käytännön edustaja. On hyvin tärkeää, että Budapestin pörssissä meidän yrityksemme on edustettuna. Me olemme sellainen yritys äh, liikennesektorilla, joka on täysin avoin tästä syystä ja noudatamme kaikkia eurooppalaisia sääntöjä kuten pörssiin listautuneen yrityksen tuleekin tehdä. Paljon kiitoksia asiantuntijoille heidän sanoistaan on hyvin tärkeää keskustella sektorin edustajien kanssa ennen kuin päätöksiä tehdään. Valitettavasti olemme käsittäneet, että keskustelu ennen liikennepaketin julkaisua ei ollut kyllin syvällistä, jotta kaikki ulottuvuudet olisivat tulleet esiin. Me uskomme vahvasti, emme vain sektorin edustajat ja ammattiliitot, mutta myöskin valmistusteollisuuden edustajat ja kuluttajat tulisivat kuulluiksi, sillä kaikkia heitä tämä liikkuvuuspaketti koskettaa. Haluaisin nyt esitellä, kuinka tärkeä eurooppalainen tieliikennesektori on. 75 prosenttia eurooppalaisesta liikenteestä ää, tapahtuu maanteillä. Ja suuri osa noin 70 prosenttia tieliikenteestä, 71 prosenttia BKTLstä jäsenmaassamme on tieliikenteestä. Tästä meillä on joitakin poikkeuksia. 65 prosenttia pitkän matkan liikenteestä ja 8 prosenttia kansallisesta liikenteestä jotta nämä vanhat 15 Euroopan unionin jäsenmaata edustavat ja 20 prosenttia tulee uusista maista. Uh, Nyt olisi hyvin tärkeää, että nämä Euroopan unionin jäsenten väliset jakaumat toimivat. Uh, Jos tarkastelemme Euroopan tason säätelyä tieliikenteessä. Tilanne voisi olla paljon parempi kuin se, mikä nyt meillä on. Meillä on jonkun verran seurauksia. Seuraukset voisivat olla sitä, että äh, kuljetushinnat nousevat 20-30 prosenttia. Tämä näkyisi loppuhinnassa ja tämä saattaisi Euroopan unionissa aiheuttaa merkittävää inflaatiota. Myöskin häiriötä jakeluketjuun saattaa aiheutua, ellei päätöksenteossa ota kaikkien toimijoiden intressejä huomioon. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tämä kuljetuskulujen kasvu saattaisi eh, uhata Euroopan unionin kilpailukykyä. En täällä kuitenkaan ole puhumassa mm, makrotaloudellisista ilmiöistä. Tarkastelen mieluummin ajo- ja lepoaikaa. Nyky muodossaan liikennepaketti ei palvele kuluttajien etuja. Teidän varsilla ei ole kylliksi hotelleja eivätkä lepotilat aina ole miellyttäviä kuljettajille. Näillä ehdotuksilla on siis äh, seuraamuksensa, jos kuljettajat äh, poistuvat ajoneuvosta ja jättävät ajoneuvon valvomatta. Äh, parkkipaikoille on hyvin suuri vaara, että varkauksia tapahtuu. Tämä ei varmaankaan ole mitenkään uutta teille. Näin tapahtuu teidän varsilla. Kun komission jäsen Bulc Unkarissa vieraili, hän myönsi myöskin sen, että turvallisia parkkitiloja tai hotelleja ei ole kylliksi. Tämä on todellinen ongelma, eikä ole toteutettavissa liikennesektorilla. Meidän ehdotuksemme siis on se, että meillä olisi säätely, jonka mukaan ei kolme vaan neljä viikkoa enimmillään kuljettajat saavat olla töissä tiellä ja tämän neljän viikon jälkeen heidän pitäisi mennä ei hotellin, vaan kotiinsa perheidensä luo. Tämähän palvelisi kuljettajien hyvinvointia paremmin kuin mikään muu. Ja ehkä tämä teitä yllättää, mutta tällaista ehdotusta me Unkarissa tuimme. Ja jos tarkastelette Euroopan laajuista säätelyä, se olisi hyvin lämpimästi tervetullut lähetetyille työntekijöille – Tämä tekisi tämmöistä tehokkaasta Euroopassa. Kuitenkaan eh, nykyisessä kansainvälisessä liikenteessä tämä ehdotus ei lainkaan ole sopiva. En puhu kapotaasista, vaan pitkän matkan liikenteestä. kuvitelkaapa kuljettaja, joka on aina ulkomailla töissä. Hänet palkannut yritys, sen pitäisi selvitä kaikista Euroopan unionin säännöistä, erilaisista säännöistä eri maissa, eri kielistä, paikallisista olosuhteista olisi teknisesti aivan mahdotonta ratkoa näitä tilanteita. Ja meidän ehdotuksemme on se, että äh, meillä olisi 10 päivää per maa per kuukausi tyyppinen ratkaisu. Tämä olisi mielestämme hyvä keskitie, joka palvelee kaikkia tässä meidän täytyy epäreilua kilpailua vastustaa ja sosiaalinen polkumyynti tämän ehdotuksen myötä voisi päättyä ja voisimme myöskin helpottaa kansainvälistä kuljetusosiota. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt päätös on teidän käsissänne. Älkää unohtako, että tämän liikennepaketin seuraamukset ovat paljon enemmän kuin vain sektorin säätelyä. On olemassa suuria seuraamuksia Ähm, Euroopan unionin inflaatioon, sen äh, BKTL ja kilpailukykyyn. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja nyt meillä on ähm, Pedro Polonio vuorossa. Olkaa hyvä. Que vous pouvez allumer votre micro? Voisitko laittaa mikrofonin päälle? micro, zero. sympa. Muito boa tarde, Sr. Presidente, mais membros eh, da mesa e todos. Hyvää iltapäivää kaikille. Edustan Antramia. Se on liikennejärjestö ollut vuodesta 50 lähtien. Sitä seuraavaan kuvaan. sitä rahtiliikenne, että yritykset, jotka kuuluvat, ovat jäseniä, heitä on, niitä on noin tuhat kaiken kaikkiaan. Ne, niillä on noin 35 000 ajoneuvoa. Monet ovat myös kansainvälisessä toiminnassa mukana, mitä tulee sitten määritelmiin. kun määritellään työntekijöiden lähettäminen ja direktiivi työntekijöiden lähettämistä komission ehdotus ei tee mitään muutoksia yksi artiklaan 96 tekstiin. Sitten tämä toinen artikla. Tässä tulee aivan selväksi, että että työntekijöiden lähettämistä ei voi olla kyse liikenteen kuljetusten alalla. Tässä täytyisi olla mukana sopimus, että siirtyy toiseen maahan eikä useisiin eri maihin, jotta voi suorittaa siellä yhden operaation. Mutta mitä tulee liikenteeseen, kuljetusalaan, me olemme sellainen sektori, missä tapahtuu monia eri operaatioita ja aina kuljetaan enemmän kuin yhden maan läpi, joten tämä ei voi kuulua tähän työntekijöiden lähettämisdirektiivin kuljettaja kun hän tekee työtään kansainvälisenä rekkakuskina. He tietysti tekevät työtä maansa ulkopuolella, joka on hänen kotipaikkansa. Tämä kuuluu työn kuvaan. Ei tämä ole mikään poikkeus. Näin he säännöllisesti toimivat. Ja tämä ei kuulu tähän komission ehdotukseen tai sitä ei ole katettu tässä näissä tapauksissa, jotka liittyvät tähän ehdotukseen tämä ei koske vain yhtä ainoaa sopimusta. Kun kuljettaja lähtee vaikka Portugalista ajaa rekan Ranskaan, niin tar- ja sopimus on asiakkaan kanssa, mutta he lähtevät Ranskasta sen taas jonkin toiseen maahan, ehkä Portugalin tai jonnekin muualle, ja sopimus on eri, joten sopimuksia on useita. Jos tarkastellaan tässä näitä yksi-kaksi artikloita, niin se ei tähän oikein sovi. koko käsite kansainvälisestä kuljetusliikenteestä. Se ei voi tapahtua yhdessä päivässä yleensä. E, tämä ei todellakaan voi kuulua tämän direktiivin sovellusalaan. Ei ole oikeastaan yhdessä puitteita tälle. Ja komission ehdotus, josta nyt keskustelemme, se ei käsittele myöskään tätä kysymystä. Tämä johtaisi e- erilaisiin operaatioihin, eikä kyse ole mistään poikkeuksesta tapahtumasta portugalilaisten tai muidenkaan kuljettajien kohdalla. Esimerkiksi unkarilaista äsken puhuttiin jo. He voivat tehdä, tähän voi liittyä erilaisia tehtäviä, voi alkaa 5-6 päivää Ranskassa vaikka, mutta tämäkään ei kat, korottaisi elinkustannuksia Ranskassa, koska elinkustannukset ovat siellä paljon korkeammat ja sitten jotakin pitäisi tästä korvata. Siis kuljettajat kulkevat eri maiden kautta, useiden eri maiden kautta, eivätkä he siellä asu tietenkään eivätkä he joudu maksamaan esimerkiksi elinkustannuksia näissä maissa. Heidän ei pidä kuljettaa perheitään näihin maihin, joissa kuitenkin tekevät työtä. Portugalissa, missä kuljettaja tulee myös sinne monista maista. Eivät hekään maksa kaikkia kustannuksia meidän maassamme. Ei ole kaikkein kehittyneen maa, eikä kaikkein keskeisinkään maa. Ähm, niin kuin muut ovat sanoneet, tämä johtaa kustannusten lisääntymiseen Jos ajatellaan äh, ranskalaisia, niin he menettävät osuuksiaan kansallisesta markkinoista. Tähänkin jo viitattiin, se on ihan totta. Mutta Tämä on olennainen piirre joidenkin maiden tilanteissa, kuten juuri Ranskassa. Ja tämä vaikuttaa juuri Ranskaan, eikä asiaa voida käsitellä direktiivin kautta, joka käsittelee työntekijöiden lähettämistä, jossa yksi koko tavallaan koskee kaikkia. Sitten vielä yksi aspekti. Olemme tehneet työtä monien muidenkin järjestöjen kanssa. Ja me hyväksy tai on tästä monimuotoisuutta, räätyyttävää monimuotoisuutta ja meistä tämä oli vaikea asia yrityksille. On muitakin ma- mahdollisia ratkaisuja. Joistakin niistä on jo keskusteltu. jossa vaaditaan, että kuljettajat palaavat tietyn ajan kuluttua kotiin, se olisi neljän viikon kuluttua. Tämä olisi yksi mahdollinen ratkaisu. Jos mennään nyt tässä eteenpäin ja katsotaan tätä komission ehdotusta 2006 asetuksesta on kyse. Ja sitten lepoaika ohjaamossa. No usein ei voi odottaa, että ihmiset vain ajavat 10 minuuttia täyttävät säännöt. Heidän pitää siis levätä ohjaamossa ja siellä he tavallaan elävät. Sehän on eikä se oikein ole käytännössä usein ohjaamon lepomahdollisuus. kyllä sopivat tähän tarkoitukseen. No Portugalissa monet rekat kulkevat rajojen yli päivittäin, tai rajan yli päivittäin. katsotaan tätä taulukkoa. Kohta 11 siellä on Portugali, 66 prosenttia tonnistostamme on kansainvälistä enemmän kuin Ranskassa. Ranskassa on paljon portugalaisia kuljettajia. Tässä puuttuu tavallaan tahtoa, ei vain Ranskasta, vaan jos katsotaan vaikka Saksan tapausta, se on isommat talouden sektorit kuin Portugalissa, mutta voimme nähdä, että puuttuu kansainvälisiä elementtejä tästä. Kuljettajan pitäisi sallia tehdä työtä enemmän kuin 45 tuntia. Ja kuljettaja puuttuu näistä kehittyneemmistä maista, samoin puuttuu kuljettajia edelleen monista maista. Ja tämä pitää muistaa, ettei tilanne pahene. Paljon kiitoksia. Me jatkamme nyt Jan Villadsenin kanssa. Olkaa hyvä. Eh, Kiitokset kutsusta ja kiitos eh, mahdollisuudesta saada tuoda meidän näkemyksiämme 3F Transport-liitosta, mutta olen myös NTFn puheenjohtaja, siis pohjoismainen kattojärjestö, jossa on 400 000 jäsentä. Minä eh, itse eh, ajoin tuoreita perunoita ja muita tavaraa ja kalaa 1980 luvulla Tanskasta Espanjaan, Italiaan, Hollantiin ja Ranskaan. Se oli kovaa työtä, mutta myös hyvää työtä, vapautta ja ystävyyttä rajojen ylitse ja oikeudenmukainen palkka. Tänään tilanne on täysin toinen. Olen jakanut teille raportin Byways in Danish Transport ja olen laatinut sen yhdessä 3F Transportin kanssa ja yhteistyössä Tanskan työnantajien kanssa. Tässä raportissa näytetään miten kova todellisuus on kuljettajille ihan aina. 2000 kilometriä kaukana perheiden luota, kun asuu esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa ja Makedoniassa. Ja kuljettajat elävät usein seitsemän viikkoa rekoissansa. Ja samanaikaisesti he tienaavat vain yksi kolmasosan siitä, mitä tanskalaiset, ruotsalaiset tai saksalaiset kuskit tienaavat samasta työstä samassa paikassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että EUn sisämarkkinat ovat tärkeät. Mutta tavoitetta ei saada saavuttaa sillä, että annetaan huonommat palkka- ja työehdot eri EUn kansalaisille. Meillä täytyy olla hyväksyttävät kuljetusmarkkinat, jotka toimivat reilun kilpailun pohjalta. Ja uskon, että suurin osa teistä täällä Euroopan parlamentissa ja komissiossa on samaa mieltä. Siksi minä suhtaudun hyvin positiivisesti komission liikkuvuuspakettiin. Haluaisin esittää muutamia konkreettisia ehdotuksia. Ensinnäkin lähetettyjät työntekijät. Me olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että ehdotuksissa tunnustetaan se, että kansainväliset kuljettajat ovat lähetettyjä työntekijöitä, kun he työskentelevät toisissa maissa kuin omassa kotimaassaan. Me olemme samaa mieltä siitä, että kuljetusala vaatii erityisiä sääntöjä, jossa siirretään lähetettyjen työntekijöiden direktiivin periaatteet kuljetuksiin ja rekkoihin. Kolmen päivän raja siitä, koska kuljettaja on lähetetty, on itse asiassa hyvä asia. Mutta tämän täytyy toimia myös tarkoituksenmukaiseksi. Eli sen vuoksi tämän täytyy olla voimassa kolme päivää heti sen jälkeen, kun on lähtenyt kotimaastaan. Meidän täytyy löytää ratkaisuja myös hallinnolle ja sen ongelmille. 3F Transport on myös valmis käymään rakentavaa vuoropuhelua erilaisista malleista. Se voi olla malli, joka rakentuu sille, että kansainväliset kuljettajat, jotka ajavat eri maiden välillä, saavat palkkaa ja eh, työehdot sen maan mukaan, joka vastaanottaa nämä tavarat. Sen lisäksi pidämme hyvänä komission kapotaasiehdotusta. ehdotusta sillä tavalla, että kapotaasiajo on kansallista kuljetusta ja se on myös palkattava sen ehtojen mukaan, missä tämä kuljetus toteutetaan ensimmäisestä päivästä lähtien. Sen lisäksi olemme kuitenkin hämmästyneitä tästä viimeisimmästä komission ehdotuksesta, joka liittyy yhdistettyihin kuljetuksiin, joka kulkee ihan toiseen suuntaan, koska kysymys on samasta työstä ja samat kuljettajat sen toteuttavat. Sen vuoksi ei pitäisi olla mitään ehtoja säännöissä liittyen esimerkiksi palkkoihin. Sen lisäksi me pidämme hyvänä, että pidetään kiinni nykyisistä säännöistä siitä, koska kuljettajien on pidettävä viikoittainen lepoaikansa. Toisin sanoen se, että kuljettaja voi maksimaalisesti työskennellä ja asua autossaan 12 päivää peräkanaa ja sen jälkeen on pakko pitää 45 tunnin todellinen lepoaika tämän rekan ulkopuolella. Sen vuoksi nämä harmonisoidut ehdotetut säännöt siitä, että saisi ajaa 20 päivää peräjälkeen, eh, ei täytä tätä toivetta siitä, että voidaan taata hyvä tasapaino työelämän ja vapaa eh, välillä. On kolme tärkeää asiaa, jotka ovat eh, kuljettajien näkökulmasta tärkeitä. Nämä uudet säännöt äh, eivät ole minkään arvoisia, ellei niitä täytäntöönpanna ja valvota. Ensinnäkin äh, täytyy huomioida se, että nämä uudet äh, nykyaikaiset ajopiirturit joita voidaan valvoa myös digitaalisesti. Ja sen lisäksi, kun on myös digitaaliset rahtikirjat ja palkkakuitit ja työsopimukset. Ja sen lisäksi on myös digitaalisesti rekisteröity esimerkiksi ajomallit ja rajanylityspaikat. Se, että käytetään tätä teknologiaa, se ei ole mikään tulevaisuuden skenaario. Sen vuoksi tästä käytetään nyt jo ja on käytetty jo vuosia. Ja jos äh, kaikki nämä kaikki tiedot yhdistetään ja kerätään digitaalisesti, niin silloin voimme taata sen, että viranomaiset voivat äh, myös äh, tehokkaasti valvoa ylitse rajojen kaikkia kuljetuksia. Sen vuoksi emme voi odottaa vuoteen 2030, 31 tai 34, että otetaan käyttöön nämä digitaaliset ajopiirturit. Sen täytyy tapahtua samanaikaisesti, kun koko tiepaketti ja muut liikkuvuuspaketin säännöt astuvat voimaan. Toinen välille, mikä tässä olisi hyvä, oli komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin ehdotus European Labour Authoritysta, eli Euroopan työvoimaviranomaisesta. Sillä tavalla tämä viranomainen voisi koordinoida ja tehdä yhteistyötä siitä, että noudatetaan sääntöjä ja oikeudenmukaista kilpailua. Ja siinä voitaisiin myös kerätä esimerkiksi tilastoja. Ja tässä tämä Euroopan työvoimaviranomainen voisi olla erittäin hyvä ja tärkeä rajat ylittävätä väline yhteistyölle EU-jäsenvaltioiden kesken. Me tarvitsemme yhteisiä toimia ja sääntöjä, jotka ovat johdonmukaisia. Me tarvitsemme yhteistyötä niin, että me saamme hyvät työolosuhteet, yhtäläiset kilpailuedellytykset ja hyvän valvonnan. Odotan mielelläni yhteistyötä Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan kanssa. Se on erittäin tärkeää EUn kuljettajien, EUn toiminnan puolesta ja koko Euroopan yhdenkuuluvaisuuden puolesta. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin antaa professori Borkovskille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia Danskin yliopistoa. Edustan, meillä on ainakin 80 vuotta kuljetusta ja liikennettä tutkittu ja minä ja kollegani olemme valmistelleet tutkimuksen, jonka halusin nyt esitellä teille. Meillä on 20 tai 30 vuotta yhteistä tutkimustaustaa kuljetuksen ja liikenteen alalta. Itse asiassa meillä oli kaksi tutkimusta. Toinen näistä oli paikallinen tutkimus Puolan liikennealan yrityksistä ja vaikutuksista, joita liikennepaketilla niihin olisi. Ehkä Puola ei teistä nyt varsinaisesti kiinnosta, mutta tämä kaikki on sovellettavissa muihin Euroopan unioniin. 13 Euroopan unionin 15 maihin me tarkastelimme taloudellista äm, yhteyttä kuljetussektorin ja BKT mitattavan kansan tulon välillä. Jos menemme eteenpäin, jos tarkastelemme erilaisia operaatioita ja tulomalleja. Meillä on viiden päivän lepoaika ja lähetettyjen työntekijöiden viiden päivän jälkeen sovit, sovellettava lepoaika. En tiennyt, että tässä nyt kyseessä oli komission aliarvioitu aloite. Joka tapauksessa teimme tämän tutkimuksen aivan loppuun asti, sillä emme voineet kesken kaiken tutkimuksen kesken muuttaa näitä parametreja. Jos tarkastelette tilannetta, vähennys, joka on ainakin 70 prosenttia, koskee kahta kolmasosaa yrityksistä puolossa. Mitä tapahtuu tuloille? Yli 5 prosenttia ne putoavat ainakin 15 prosentissa tapauksista, ehkä, ehkäpä jopa 60 prosentissa. Ne, jotka tuntevat hyvin liikennesektorin, ymmärtävät hyvin, että suurimmalla osalla yrityksistä marginaali on pieni, eräillä se on jopa olematon, eli 5 prosentin tulo vähennys tarkoittaa jo sitä, että he ovatkin jo miinuksen puolella. Tätä voimme ehkäpä sitten kuuluja leikkaamalla kompensoida, mutta valitettavasti eh, tätä on vaikea toteuttaa. Eh, kulut tulevat nousemaan ainakin 5 prosenttia ainakin 50 prosentissa yrityksiä ja ehkäpä 50-60 prosenttia tapauksista on sellaisia, että äh, siirrettyjen työntekijöiden tapauksessa ainakin 13 prosenttia kulut nousevat. Eli mitä nyt yrityksille tapahtuu? Yritysten on luonnollisesti pakko pienentää ajoneuvokantaansa siksi, että he maksavat näistä joko leasingmaksuja tai maksavat ajoneuvoja itseään. Ja jos äh, yritysten toiminta on kannattamattomampaa, näitä maksuja tai leasingiä he eivät pysty maksamaan. Tämä 50 prosentin eh, lasku koskettaa 90 prosenttia pk-yrityksistä. Jos kyseessä on eh, perheyritys, jolla on kaksi rekkaa, se joutuu käytännössä ulos markkinoilta näiden uudistusten myötä. Sitten meillä on toinen eh, ryhmä, suuremmat yritykset, jotka ainakin 10 prosenttia ähm, ajoneuvokannastaan tämän myötä menettäisivät. Tämän jälkeen työllisyysvaikutukset ainakin ne äh, pienyrityksistä. Noin 30 prosenttia yritysten arvioiden mukaan pk-yritykset joutuvat äh, vähentämään. Ja tämän jälkeen tarkastelemme suurempia yrityksiä, joilla on mahdollisuus sopeutua uusiin sääntöihin paremmin. Niissä tämä isku on pienempi, ainakin 20 tai 30 prosenttia yrityksistä. So, if we add... Sitten tyhjänä tehtävät kuljetukset, jos me tarkastelemme ajoneuvoja, nämä tyhjät kuormat kasvavat ainakin 7 prosentilla kahdessa kolmassa, kolmas osaa puolalaisista yrityksistä. Ja luonnollisesti toinen seuraamus on ympäristö, tuho, sillä joudumme käyttämään enemmän polttoainetta ja saastutamme enemmän. Sitten jos katsomme suurempaa kuvaa tilanteessa, me pyrimme BKT yhdistämään eri indikaattoreihin, kuljetus alan toimintaindikaattoreihin. Ensimmäinen osio osoittaa BKTn kasvun ja liikennesektorin kasvun välistä yhteyttä. Kuten näette, tämä yhteys on selvä lähestulkoon kaikissa maissa, mutta paljon vahvempi näissä reuna-alueen kuin keskeisen alueen jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että BKTn kasvu reuna-alueiden maissa on riippunut liikenne- ja kuljetussektorista enemmän kuin muissa. Jos katsotte toista osiota, huomaatte liikennealan yritysten määrän. Ehkä määrä ei ole noussut kaikissa maissa. BKT-osio kuitenkin on. Tarkoittaa siltä, Tämä tarkoittaa sitä, että eräissä maissa on markkinoita dominoivia suuryrityksiä, kun taas toisissa maissa – on suhteellisesti pienempiä yrityksiä. Näistä kahdesta osiosta voimme myös päätellä, että ydinalueiden yritysten toiminta riippuu enemmän pääomasta ja syrjäisempien tai reuna-alueiden yritysten toiminta riippuu enemmän työvoimasta. Eurooppa EU-13 PK-yritykset dominoivat liikennesektoria, kun taas vanhoissa jäsenmaissa suuryritykset dominoivat markkinoita. Luonnollisesti pienyritykset eivät markkinasokkeihin, joita tämä komission aloite luo, yhtä hyvin pysty sopeutumaan ja aloite soveltuu vain yhtä kilpailukykyfaktoria ajatellen äh, tilanteeseen, nimittäin työvoimaa. Äh, suurilla yrityksillä on nyt kilpailuetu pääomansa ansiosta. He pystyvät myöskin saamaan pääomaa käyttöönsä edullisemmin. Eli kaiken kaikkiaan Euroopan unionin liikennesektori on vähemmän kilpailukykyinen tämän aloitteen myötä, ja erityisesti näin on ähm, reuna-alueen maissa, Ähm, ei vain EU-13, vaan myöskin EU-15, kun nämä sijaitsevat reuna-alueilla. Paljon kiitoksia hyvät näistä herrat, hyvät äh, asiantuntijat. Kiitoksia siitä, että kunnioititte näin hyvin aikarajojamme. Nyt siirrymme keskusteluun, kuinka keskustelu sujuu. Tämä on aivan yksinkertaista. Minulla on täällä lista puhe, puheajasta. Esimerkiksi te, Vin van de Kamp, voitte valita, kenelle osoitatte kysymyksenne, ja ping-pong periaatteen mukaisesti sitten etenemme. Vin van de Kamp, ja nyt kello käyntiin. Puheenjohtaja, kiitos. Minulla on kolme kysymystä Schipperille ja pyytäisitte sen vastaan niihin kyllä tai ei, koska jos tämä nyt on pingpongia, niin lyhyesti. Kysymys yksi. Voimmeko noudattaa kaikkea sosiaalista lainsäädäntöä ajopiirturin avulla? Miksi ei? Mitä Tarkoitan, että kaikkea sosiaalista lainsäädäntöä. Kaapotaasi rajat ylittävä kansainvälinen liikenne. Jos näin asetatte, niin kyllä pitkälti voi kyllä. Hyvä. Entäs sitten voimme ottaa sen käyttöön vuoteen 2020? Minulle kyllä sopii. Selvä. Viitejakso Pitääkö meidän katsoa kauemmin taaksepäin kuin 28 päivää? Jos Se on teknisesti mahdollista, niin kyllä silloin, mutta en voi antaa tähän konkreettista vastausta. Selvitättekö asia minulle? Kyllä. Kiitos. Sitten AY-edustaja Pario. Onko tämä, so, onko tämä suunnitelma mahdollinen ilman ylimääräisiä hotelleja? You can be short, eh? Voitte vastata ihan lyhykäisesti. C'est une question à 5 francs. Viiden frangin kysymys. Ongelmana eivät ole hotellit, vaan yritysten logistiikka ja heidän lähettämis- tai heidän käytännön järjestelynsä. Seuraava kysymys. Oletteko te itse olleet 28 päivää matkalla ja asuneet äh, siinä äh, kuljettamossa? Yes. And who is that... Ja miltä tuntui? Tykkäsitkö? What I think, uh... Hiukan erilaista, mutta mielestäni trukki, koska kyllä ansaitsee paremmin kuin Unkarin keskiverto Portugeese meneer.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 Tuota niin, minun perheessäni kaikki ovat olleet kuulettaja, kun elämäni on tätä, tiedän täsmälleen, miltä tuntuu, kun on päiviä rekassa. Voin taata, että jokainen rekan kuljettaja, joka on elänyt 28 päivää siellä, niin no ehkä se on ainakin parempaa kuin 8 tuntia tässä salissa. C'est de Kamp, tässä tulivat kolme minuuttia täyteen. <laughs> Monsieur Nilsson, c'est à vous pour trois minutes. Kiitoksia. Kolme minuuttia pingpongia. Eh, Kiitos. Kaksi kysymystä Laskolle. Ensimmäinen, kuinka suuri osa teidän eh, yrityksessänne ajoista on kapotaasia, puhdasta kapotaasia? 0,0%. prosenttia. Eh, Kysymys, joka vaatii ehkäpä hieman laajemman vastauksen. Jos komission ehdotus liikkuvuuspaketista menee lävitse, mitä se ei tule menemään, koska me muutamme sitä parlamentissa. Mutta jos se menee lävitse, minkälaisia muutoksia teidän täytyy tehdä teidän yrityksessänne, jotta voitte jatkaa toimintaa kansainvälisillä markkinoilla? Minkälaisia muutoksia teidän täytyy tehdä, jos komission ehdotus menee lävitse? So I elaborated during my presentation. Puheenvuoroni aikana kerron siitä, mitkä ovat avainkohdat, ne, mistä emme pidä tai jotka ovat ongelmallisia. <clears throat> Kaksi näistä on tärkeimpiä, tämä 40 tunnin osio. Me olemme sitä mieltä, että neljä viikkoa maksimissaan tieaikaa, ajoaikaa voisi olla. Ja tämän jälkeen olisi paljon parempi, että kuljettaja palaisi kotiin eikä menisi hotelliin. Tämä olisi koko sektorille parempi ja parempi myöskin sektorin yrityksille. Ja toinen kysymys liittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Me olemme vahvasti sitä mieltä, että tämä osapuoli, joka sosiaalista polkumyyntiä vahvasti vastustaa. sen tulisi ottaa huomioon myöskin Itä-Euroopan yritysten harjoittama kapotaasi. Kuten sanoin, kapotaasi on 0,0 prosenttia meidän työstämme. Ja tämä aloite saattaa nyt ö, tuhota koko ala. Tämän vuoksi tämä kymmenen päivän raja tekisi vaikeaksi yritykselle toimia tehokkaasti. Kiitos. Sitten kysymys vielä herra Schipperille. Mitä etuja näet siinä, että meillä olisi äh, pakollista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken liittyen informaation vaihtoon ja, ja rajojen ylittämiseen ja myyhyn? Kaikkien maiden on pakko tehdä yhteistyötä. Er zijn eh, talloze voordelen, maar om er maar een paar te noemen. paljon etuja. Esimerkiksi on järjestetty seminaaria eh, ajopiirtureista tai petoksista ja tämän tyyppistä kysymyksistä, mitä nyt sitten voidaan tehdä näillä resursseilla, nyt rajallisia voitaisiin toimia paljon paremmin, voisi olla tällaista opetusta Euroopan tasolla koulutusta, voisimme tehdä paljon enemmän kuin järjestää tietonvaihtoa, voisimme tehdä täytäntöönpanotoimia, dynaamista tietoa olisi hyvä saada asioista niin, että todella avainsana on, että teemme parempaa yhteistyötä, että meillä olisi enemmän tietoa. Täytyy tehdä enemmän tälle tiedolle, jota meillä on, mutta meillä on, tar- on rajalliset määrät resursseja. Ja sitten on tehtävä valvoa sitä, mikä ei toimi lain mukaan, sen pitäisi keskittyä. Paljon kiitoksia. Mr. Mm, Montero, kuulun nyt, olkaa hyvä. Pedro. Kiitoksia. Minulla olisi muutama kysymys. Nämä ovat äh, Pedro Polonion, Poloniolle, Andromen edustajille. Ensinnäkin, mikä teidän kantanne on näihin autoihin tai ajoneuvoihin, joissa ole kuljettaja. Minkälaisia ongelmia tämä aiheuttaa kuljettajille, mitä tulee neljän kuukauden säännön toteuttamiseen? Mikä on vastauksen? Eh, eh, niin, eh, kuljetusalan sektoria on vapautettu jo muutenkin. Meillä on tiettyjä kommentteja näihin muutoksiin, esimerkiksi näistä viiteajoista, ja jos lähdetään nyt esimerkiksi liberalisoimaan lisää, niin silloin voidaan vuokrata yhdestä jäsenvaltiosta kalustoa ja sitten vuokrata se toisen maan kuljettajalle kolmeksi neljäksi kuukaudeksi. Se on mielestäni aivan liian pitkä aika. Ja esimerkiksi kuljettajien ja, ja autovalmistajien pitäisi esimerkiksi yhdessä katsoa, miten taisi mahdollista tämä neljän kuukauden jakso. Sitä on erittäin vaikea, erittäin vaikea valvoa, kun on kysymys raskaista kuljetusajoneuvoista. Tässä ei kuitenkaan sano mitään sitä mahdollisuudesta, että tämä liisaus olisi tällaista jatkuvaa peräjälkeen tapahtuvaa. Eli sopimus loppuu ja tehdään heti välittömästi uusi sopimus. On hyvin vaikea sanoa, miten tämä artiklan viisi kohta voitaisiin toteuttaa ja yhdistää muihin direktiivin osiin. kiitoksia. Tämä liittyy muihin aiheisiin. Minkä tyyppisiä vaikutuksia tällä olisi syrjäisemmille jäsenmaille kuin Portugalille minun maallani? Niin kuin sanoin, ajaminen on tällaista kansallista toimintaa. Me toimimme aktiivisesti kansainvälisesti muuallakin kotimaassa. Joissakin isoissa maissa on eri, Espanjassa, Unkarissa ajatellaan tätä tämä, tämä jos katsomme minimipalkkoa, kes, keskipalkkoja Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, niin ne ovat paljon korkeammalla kuin minimipalkot joissakin muissa maissa, jotka mainitsin, jotka kuitenkin ovat aktiivisia tällä sektorilla mukaan lukien esimerkiksi Espanjakin. Tässä vähennys on ollut suurta 30-50 prosenttia kustannuksista on palkkaa. Jos sitten Kreikassa, niin sitten kustannukset nousevat 50 prosentilla kokonaisuudessaan. Jos katso, tarkastellaan tilannetta, kuljettajia puuttuu jo lähes kaikkialta Euroopasta, ja jos sitten vielä rankaisemme niitä yritykset, jotka toimivat syrjäisemmällä alueella, halutut vähentämään autokantojaan, voivat sitten ajamaan lyhyen, lyhyempiä kuljetuksia ja sitten tulee myös pulaa ajon rekoista. Tämä kyllä tulee näkymään kuljetusliikenteessä. Kamp. Paljon kiitoksia Vin van de Kamp. Kolme minuuttia, olkaa hyvä uudelleen. Ik kan nu nog even... Puheenjohtaja, kiitos. Nyt voin esittää kysymykseni Gdanskista tulevalle professorille. Eikö olisi parempi palata alkuperäisen kapotaasin tarkoitukseen, nimittäin se, että estetään tyhjiä paluumatkoja kotiin. Siis ei mitään tällaisia äh, sisämaan äh, matkoja ja lähetettyjä työntekijöitä. Well, remember that... Uh, niin. Muistakaa, että syrjäisemmissä maissa on hyvin vaikeaa työmatkalla ollessaan palata ajoissa. Tämä tilanne on aivan erilainen kuin jos keskisessä Euroopassa toimii, komissiokin se myöntää, vaikka etäisyys olisi sama. Tämä, t- nämä säännöt vaikuttavat eri tavoin eri maassa sijaitseviin yrityksiin, sitä ei voi kiistää. Sitten ruotsalaiselle AY-edustajalle sekä Parijolle. Mitä mieltä he ovat Wabererin vetoomuksesta, että saadaan enemmän joustavuutta? Ruotsi voi aloittaa. No, puhunpa tanskaa. Ei tämä voi olla joustavampaa kuin nyt. Esimerkiksi Tanskassa kun rekisteröidään autoja tanskalaiset, jotka ajavat kolme päivää Tanskassa, sitten ne ajavat Ruotsiin, ajavat kolme kapotaasi matkaa Tanskaan, sitten Tanskassa jälleen kolme kapotaasi matkaa. Eli tämä on todella avointa. Ja nämä ovat useimmiten puolalaisia autoja, joissa on puolalaiset rekisterinumerot. Ne ovat puolalaisia autoja, mutta ne eivät saa ajaa Puolassa sen vuoksi, että ne ovat 24 metriä pitkiä mutta Tanskassa ja Ruotsissa saa. Eli emme me tarvitse enempää joustavuutta. Ik bedoelde eigenlijk rij- en rusttijden. Tarkoitan oikeastaan ajo- ja lepoaikoja. Niin, puhun siis ajoajoista ja lepoajoista. kun tarvitaanko siihen enemmän joustoa? Oui, euh, le secteur du transport routier. Et... Tieliikennesektori on yksi niitä harvoja sektoreita, ja tämän sanoo tutkimus, jonka Euroopan komissio on tilannut, joka on näin joustava. Itse asiassa kyseessä on kaikkein joustavin sektori komission meille ähm, työmarkkinaosapuolelle suuntaamassa tiedonannossa todettiin, että tutkimus on tilattu ja että äh, siellä tutkimuksessa todettiin, että ainut sektori Euroopassa, joka yli 40 tuntia viikoittain tekee työtä, on tieliikennesektori. Tähän tulisi puuttua. Me tarvitsemme täällä peräänkuulutamme joustoa, mutta tämä sektori nimenomaan on joustava. Meidän pitäisi valvoa sektorilla tapahtuvaa ja antaa sanktioita niille, jotka ovat sääntöjä noudata, mutta en minä ymmärrä, miten tämä sektori voisi olla enää joustavampi kuin tämä on jo kaikkein joustavin. Ja esimerkiksi 15 tai 30 000 parkkipaikkaa Saksasta puuttuu Saksan tietojen mukaan. Meidän tulisi toimia niin, että polkumyynnin mahdollistamiseksi 30 000 parkkipaikkaa luotaisiin. Siis näinkö todellakin? Jos meillä olisi tulevaisuudessa hirveän paljon rikollisuutta, niin sanottaisiko sitten, että vankiloita pitää rakentaa lisää sen, että rikollisuutta poistetaan? Mitä? Kiitoksia edustaja Ertu. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Ja vielen dank. Ich will gleich beginnen. Kiitos. Aloitan eh, edust- herra Laikosta kysymyksestä kuinka monta prosenttia, te vastasitte, kuinka monta prosenttia kapotaasi ajatte, 0,0 prosenttia. No, tässä on eh, kuva teidän nettisivultanne, jossa sanotaan, että 1200 rekkaa viikossa äh, Saksassa, 700 Isossa Britanniassa, 500 Benelux-maissa. Miten tämä sopii tähän 0,0 prosenttia kapotaasia? This information package on our website is true, like uh, you mentioned. Tietopaketti 100 prosenttia näistä luvuista liittyy kansainväliseen kuljetukseen. Meidän terminologian mukaisesti tämä tarkoittaa sitä, että ainakin yksi rajat, rajanylitys. Siksi minulle kapotaas tarkoittaa sitä, että jos Saksassa harjoittaa kuljetusta ja lat, sekä lataa, lastaa että purkaa rahdin Saksassa, Seuraava kysymys edustaja Schiperille. Te sanoitte, että ongelma on täytäntöönpano. Miten jos eurooppalainen viranoma tai me annettaisimme enemmän toimivaltuuksia Euroopan tasolle, pitäisittekö tätä hyvänä ja jos kyllä, niin millä tavalla se voitaisiin toteuttaa? Ähm, ik, ik ben hier niet om, uh, om iets te zeggen. En voi sanoa eurooppalaista tilanteesta. En osaa tästä sanoa. Tämä on aika poliittinen kysymys minun mielestäni. Tässä täytyy olla varovainen. Tässä oli kysymys politiikasta, vaan siitä, että haluatteko, että annetaan enemmän toimivaltuuksia, jota EU voisi käyttää lainsäädännön täytäntöönpanoon? Siis tämä ei ole poliittinen kysymys. Se olisi tervetullutta, jos saa enemmän mahdollisuuksia valmistaa täytäntöönpanoa. Kyse ei ole niiskään lainsäädännöstä, vaan miten me teemme yhteistyötä kesken. Meidän pitää saada tämä täytäntöönpano tälle vuosisadalle. En voi korostaa tarpeeksi. Täytyy parantaa informaation kulkua, täytyy vaihtaa tietoa paremmin. Meidän täytyy tehdä paremmin yhteistyötä, mitä tulee tietyn tyyppisestä äh, eri lakien noudattamisesta. Edustaja Sille, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pingpongin sijaan minä kyllä älytenneksestä pidän enemmän hiukan hitaammasta peleistä. Euroopassa on hiukan samanlainen tilanne ei siksi, että minun toimistoni on täällä, vaan siksi, että minä sisämarkkinoita aina pyrkisin tukemaan. tämä koskettaa eri tasoja jäsenmaissamme ja yhteiskunnissamme. Ensimmäinen kysymykseni on äm, Ruva Bertiolle. Te mainitsitte sosiaalimaksut sen, että muiden jäsenmaiden yritykset eivät Ranskassa toimiessaan joudu maksamaan näitä samoja sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. huolestuttaako teidän näiden valtiomaiden kuljettajien tilanne heidän jäädessään eläkkeelle, se kuinka paljon eläkettä he haluavat vai Kiinnostaako teitä enemmänkin se, kuinka paljon on tuo könttäsumma ikään kuin, jonka yritykset maksavat kuluna kuljettajasta? koske maksuja, vaan koko eri maksuja kokonaisuutena. Meille on tärkeä kilpailun kannalta yhtäläiset mahdollisuudet. Tämä liittyy myös palkkaehtoihin. Palkkassa ei ole kyse vaan korvaukset vaan myös e- tähän liittyy myös muut maksut, kuten eläkemaksut. Me olemme sitä mieltä, että me tulee kansainväliseen kuljetusalaan. Me tietysti tarvitaan innovaatiota, se on ihan selvä. Ja kun puhutaan samoista markkinasegmenteistä, niin pitäisi olla kunnianhimoinen ja pyrkiä samoihin palkkoihin. Tietysti tilanne vaihtuu maista toiseen, mutta pitäisi olla sam- samat sosiaaliset maksut, koska samasta tyystä, työstä pitäisi saman logiikan mukaisesti pa- maksaa. Toivottavasti vastasin selvästi. Kansalliset toimijat ja esimerkiksi Euroopan tasolla jossakin maassa ei voi olla kymmenkertaisia maksuja kuin toisissa. Uh, Toinen kysymykseni menee edustaja Barilolle. Missä on kuljettajien koti Euroopassa? Kolmen viikon työn jälkeen minne heidän pitää mennä? Kysymys. Tähän ei nyt tällä hetkellä ole vastausta. Esimerkiksi kunnon auton kuljettaja, puolalainen kuski, joka on palkattu portugalaiseen yritykseen, mihin hänen pitää silloin palata? Portugalin yrityksen sijaintipaikkaan niin kuin jotkut äh, liitot vaativat, kun hän kuitenkin asuu perheensä kanssa Puolassa. Pitääkö nyt hyväksyä se, että joku menee sitten lepäilemään tässä tilanteessa Portugalin, missä yritys toimii jollakin kadulla, jonne ei voi edes pyörällä ajaa ja sitten äh, rekalla pitäisi päästä. Minä pidän itse kovasti li, li, Lissabonista pikkukatuineen, mutta eh, kun ajatellaan yrityksiä, jotka toimivat eh, Lissabonissa, niin ei siellä, siellä tuskin pääsee kulkemaan pyörälläkään. Tämä on tärkeä kysymys, kysymys ETFlle. Pitää mitä määrä tämä kotipaikka? Komissio ei vastaa tähän kysymykseen, se on kuitenkin tärkeää. Paljon kiitoksia edustaja Haluaisin todeta, että minä en tiedä mitään muuta eurooppalaista lainsäädäntöä, jossa Euroopan unionin kansalaisten täytyy kolmen viikon kuluttua johonkin tiettyyn paikkaan mennä takaisin ja poliisit toimittaa jotain asiakirjoja todisteena siitä. Jatkumme myöhemmin keskustelua. Pavel Teliska, kolme minuuttia. Kolme puoli minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Näin paljon uh, protektionismia ja, ja sen lisäksi myös uh, huonoja käytänteitä. Robert Bartolome, mikä on ranskalaisen rekkakuskin keskimääräinen palkka? Euh, Se löytyy tästä viimeisestä kalvosta. No, kaiken kaikkiaan on palkkakustannukset, sosiaalimaksut, keskipalkka on 30 euroa tunnissa. Medianipalkka netto on noin 2200 euroa. Say then, uh, that, uh, uh, the source of your information. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on enemmän tai vähemmän sama taso kuin Tsekin tasavallassa ja varmasti olen ymmärtänyt, että luvut ovat muuallakin hyvin vertailukelpoisia. Toisekseen te puhuitte monista eri elementeistä, mutta mikä teille olisi tavoite, joka pitäisi liikkuvuuspaketilla saada toteutettua? Merci, merci de poser cette question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä tulee kabotaasiin, me todella vastustamme kaikkea kabotaasin vapauttamista. Se, että viisi päivää operaatio voi kestää ilman rajoituksia kabotaasissa, siinä vapautetaan tavallaan on piilovapautusta, eikä kuitenkaan ole pidetty kiinni sitä ehdotuksesta, joita me olemme tehneet, että olisi tällainen karanssiaika kahden kabotaasivaiheen välillä. Kabotaasista ei pidä tulla sisämarkkinoiden ja kabotaasia on aina tehty, jotta voitaisiin optimoida losing time. Uh, my question... Anteeksi, minun on pu- pakko puuttua tähän, kun aikaa menee hukkaan. Kysymykseni oli selvä. Mikä on liikkuvuuspaketin tarkoitus? En nyt saanut tähän vastausta, joten seuraava kysymykseni on tämä. Mikä on ero teidän mielestänne viiden ja kolmen kapotaasipäivän välillä? Ja kuinka tämä raja teidän mielestänne vaikuttaisi myöskin kansainväliseen kuljetukseen? Le but n'est pas d'entraver le transport. Le transport. Tarkoituksena ei ole kansainvälinen kuljetusliikenne. Tarkoituksena on välttää, että kansainvälinen liikenne, siis kun ylitetään rajoja, niin se mahdollistaa kapotaasin. Halutaan, että liikkuvuuspaketti kautta voidaan vastata tähän kysymykseen, että meistä ei pidä tulla automa, autonominen eh, markkina-alue, joka riippuu kaikesta, koska tieliikenteessä on kyse kauppasuhteista, eh, asiakkaiden välillä, eikä tästä pidä tulla autonominen markkina-alue, jossa ihmiset toimivat tietyssä maassa vain saadakseen osan markkinoista ilman, että on mitään sopimussuhdetta. Jälleen kerran pahoittelu, mutta en saanut vastausta. Minä kysyin eroa siinä, mikä ero on kolmen ja viiden välillä. En minä kapotaasia rajata tuet tai epäreiluja menettelyjä, mutta nyt valitettavasti en kyllä saanut vastausta. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ja tämän jälkeen minulla onkin vuoro hyvin nopeasti. Tiedustelisin professori Borkovskilta. Voisitteko te vahvistaa se, minkä minä kuulen? Te sanoitte, että meidän pitäisi saada aikaan eri säännöt Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maihin. Sanoitteko te näin tuossa alkupuheenvuorossa? No voitte vasta etä kyllä. Korrekt. Oliko näin? Ymmärsinkö oikein tämän ajatuksen? Ei kun sanoin, että säännöt, joita ehdotetaan, vaikuttavat eri tavalla yrityksiin Keski- ja Itä-Euroopan maissa kuin muissa maissa. Donc ça veut dire que Tämä tarkoittaa sitä, että te tuette nimenomaan korjausta, jotta kaikki pyrkisivät parantamaan tilannetta. Sosiaalisia sääntöjä on parempi ylöspäin kuitenkin muuttaa, eikö näin? Est-ce que vous êtes pour salaire égal, travail égal? Oletteko te sama palkka, sama korvaus periaatteen puolesta, hyvä professori, kun en kuullut tätä. Sama palkka, sama korvaus, eli vaadimmeko me Euroopassa sitä, että meillä on palkkatasa-arvo? If everything else jos kaikki muu on tasa-arvoista, kuten esimerkiksi elinkustannukset, niin kyllä. Alors, ça que... Niin, no tämä menkin tiedämme. Nyt puheenjohtaja puhuu, olkaapa hyvät, olkaa hiljaa. Euh, euh, monsieur Pariot, vous avez mentionné à quel... Ja sitten Roberto Barrio, te mainitsitte sen, äh, kuinka äh, valvonta, petosten valvonta on äh, äärimmäisen tärkeä tämän paketin osalta. Olisitko sen kannalla, että meillä olisi eurooppalainen virasto, jotta me voisimme vihdoin taata sen, että tehokkaalla tavalla oikein Euroopan äh, lainsäädäntöä toimeenpannaan? Oui, avec un élément. Kolme kertaa kyllä. Ja vielä otetaan tässä vaikka todistaksi. Nyt kun kaikissa maissa valvotaan sataa, kontrolloidaan sata autoa, niin 30 on jotain virheitä. Siis joka päivä kaikista rekoista, jotka joka päivä kiertävät, niin 700 000 on tehnyt rikkomuksen lainsäädännön suhteen. Jos komissio ei ymmärtänyt, että pitää ryhtyä vakaviin toimenpiteisiin, niin silloin mielestäni kyllä ei ole mitään tajuttu. Äh, kiitoksia, herra Pario. Äh, nyt äh, siirryn ECR e kohti. Oletteko todella sen kannalla, että meillä olisi tällainen liikennettä valvoa eurooppalainen virasto? No, tämä on kysymys, joka on hieman vaikea. Tämä on hieman poliittinenkin kysymys, halusi tai ei. Eurooppalainen yhteistyö voi toimia hyvin myös... Sir, Alors attendez, et la dernière question. Sitten viimeinen kysymys. Myöskin äh, Roberto Pariolla. Minulla on vielä 30 sekuntia, 10 sekuntia teidän vuokseni niin lisään itselleni puheaikaa. Roberto Pario, haluaisin tietää ja ymmärtää, mikä on näiden postilokeroyritysten rekrytoimien kuljettajien status? Konkreettisesti mikä on näiden kuljettajien status, jotka eivät tee lainkaan töitä kotimaassa? Puheenjohtaja, ne ovat tavallaan nyky-Euroopan orjia, nykyään orjia, ja painotan näitä sanoja. Kun on kuullut, että romanialainen kuljettaja, joka tekee kuukausi kaupalla työtä Belgiassa ja Ranskassa – Slovakian sääntöjen mukaista tätä voidaan kutsua vain orjuksi, koska heitä ei ole lähetetty, koska yksi artikla tässä direktiivissä toteaa, että ei voi olla lähetetty kuin normaalista asuinmaastaan lähtien. Se pitää Lundgren. Edustaja Lundgren. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Eli tämä on nimenomaan se syy siihen, miksi EU ei toimi. Jos me olisimme pienempi klusteri, olisimmeko me silloin toimivia, jos meillä olisi sama sosiaalinen lainsäädäntö? Ei, emmekä tämä tule toimimaan myöskään eu tasolla. Ruotsissa ruotsalaiset kuljetusyritykset kärsivät kabotaasikuljetuksista kuljetuksista yli 4000 autoa Ruotsissa. He lähtevät Ruotsista vain ajakseen Tanskaan ja tulevat sitten takaisin Ruotsiin. Tämä on ihan selkeä sääntöjen hyödyntämistä ja se tehdään nimenomaan kapotaasilainsäädännön avulla ja se lainsäädäntö ei ole hyvä. Minä olen itse ajanut kansainvälisesti monta vuotta ja minusta on pöyristyttävää, kun kuulin Hella Laikerin sanovan, että te ette aja kapotaasi kuljetuksia. No se oli kyllä tyhmintä, mitä olen kuullut, koska se on ainoa, mitä te teette. Teillä on avoimia lähetyskonttoreita joka maassa. Kysyn teiltä, esimerkiksi Saksassa teillä on myyntikonttori. Oletteko te sitä mieltä sitten, että teillä on Saksassa Saksaan rekisteröityjä autoja ja saksalaisia kuskeja, jolle maksetaan saksalaisia palkkoja näiden kuljetusten tekemiseen? Näinkö te työskentelette? Vastatkaa rehellisesti. Thank you for this kind question. Uh... tästä ystävästä kysymyksestä. Niin, voitte tutustua nettisivustolle. Meillä on haaraliike kyllä Saksassa, mutta varmasti ymmärrät, että tämä liittyy myyntipuolemme palkkaamme saksalaisia myyjähenkilökuntaa, eikä kapotaasista, eikä kuljettajista, eikä rekostallisia ollenkaan kysymys. If. Jos koskaan olette nähnyt kapot meidän tekevän kapotaasi kuljetuksia, niin lähettä, ottakaa kuva ja lähettäkää minun, niin reagoin. Mutta tiedän kyllä, mitä minun johtamassani yrityksessä tehdään. Ja asian kuuluu, että Waberin odot omistaa riskipääomayritys, yritys. Se omistaa 97 prosenttisesti teidän yrityksenne vain äh, tehdäksenne voittoa. Onhan se nyt niin, että sitten, että teillä ei ole saksalaisia kuskeja eikä Saksan rekkareissa olevia rekkoja, ei myöskään Alankomaissa. Ei teillä ole alankomaalaisia kuskeja, joilla olisi hollantilaiset palkat. Mutta teidän autonne kiertävät ympäri Eurooppaa ja keräävät lasteja sieltä täältä ja ajavat maiden välillä. Se on kapotaasia eikä mitään muuta. Te voitte sitten yrittää vääntää ja kääntää sanoja niin, että se kuulostaisi paremmalta, mutta tätä te teette ettekä mitään muuta. sorry, I, I really don't understand what you... En kyllä ymmärrä, mitä nyt haluatte minulta kysyä, koska kapotosin määritelmä on ihan selvä. Se vain tarkoittaa sitä, että ulkomaalainen kuljettaja ja rekka tekee kotimaan kuljetuksia. Jos haluaisitte kysyä, että me palkkaamme saksalaisia kuskeja Unkarista Saksaan, niin se ei ole käytäntönä Euroopassa. Tämä on kansalaista kuljetusta. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Jatkakaa me eteenpäin. Kiitoksia edustaja Lundgren. Öm, edustaja Demato, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Ensimmäinen kysymykseni on edustaja Schipperille suunnattu. Te sanoitte, että meillä on 20-30 prosenttia petoksia esimerkiksi ajopiirtureissa niiden käytössä. Ettekö ole sitä mieltä, että petostapauksissa, kun on todellakin äh, käynyt petos ilmi ja todistettu tai papereita ei ole, meidän pitäisi ainakin äh, joko pysäyttää ajoneuvo tai sitten raskaita taloudellisia sanktioita antaa äh, yritykselle. Tämähän lannistaisi petoksellisuutta. Er er Seuraamukseen täytyy olla tehokkaita ja ne täytyy olla suhteellisia ja ne ovatkin. Mutta me tulee petokseen, jos toimii ja käyttää petollisia keinoja, voi voittaa 10 000 euroa enemmän petoksen kautta tällä tavalla ja joskus maksaa vähän sakkoja tästä ja jatkaa vaan liiketoimintaansa tässä muodossa niin kuin mitä nyt tapahtuisi. Ja tämä ikä... Kyllä kun järjestelmä toimii niin, että kun arvioidaan hyvää mainetta, niin tähän liittyy myös luvat ja muut. Jos ottaisi lupia pois, se voisi olla tie eteenpäin näistä ongelmista. Merci, monsieur. Ma deuxième... Kiitoksia. Toinen kysymykseni on ähm, Florence Bertelolle. Haluaisin mielelläni teidän esityksenne kuvat, äh, jos mahdollista. Te viittasitte protektionismiin, mutta olen, sama, olen aivan päinvastaista mieltä. Älykkään protektionismin kautta voisimme päästä ratkaisuun luonnollisesti. Elinkustannukset eivät ole samat eri jäsenmaissa, mutta me emme saisi piilotella aina tämän argumentin takana, sillä muutoin emme epäreilua kilpailua ja sen aiheuttamaa ongelmaa koskaan ratkaise. Meillä pitäisi olla älykästä protektionismia. Nyt jos pyrimme nykyisen eurooppalaisen lainsäädännön palkkakeinottelut estämään, ettekö ole sitä mieltä, että samasta paikasta, palkasta, samasta työstä pitäisi saada sama palkka? ja että tämän periaatteen pitäisi olla pakollinen kaikissa jäsenmaissa. Olen kuitenkin samaa mieltä edustaja Lundgrenin kanssa. Ei ole mikään salaisuus, että Euroopan unioni toimii nykyisin erittäin huonosti, mukaan lukien tämä sektori, joka meitä kiinnostaa. Kiitoksia kysymyksestä. Niin tarvetta on, koska jäsenvaltiot jo ennen kuin komissio teki ehdotusta ovat hyväksyneet kansallista lainsäädäntöä asiassa ensinnäkin Saksa, sitten Ranska toiminnan ja sitten muut maat seurasivat perässä vaikeutan soveltaa tätä lähettämisdirektiiviä. Meille työntekijöiden lähettäminen ei ole tässä ihanteellinen ratkaisu. Me olemme sitä mieltä, että sitä on vaikea soveltaa liikenteeseen, mutta toistaiseksi Yritämme löytää ratkaisua, joka koskee kuljettajien sosiaalista tilannetta. Ja on varsin selvä. Ja vielä yksi asia, tämä sama palkkaisuus samasta työstä tietenkin, mutta usein sanotaan, että samalla alueella sama palkka, se on vaikea. Tällaisella liikkuvalla alueella emme toimi alueella, vaan tämä on jatkuvaa virtaa. Monsieur Deli. Äh, paljon kiitoksia äh, Florence Vertalo. Ja sitten edustaja Deli, olkaa hyvä, kaksi ja puoli minuuttia. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä Rova Vertalolle. Ensimmäinen on, että luin eilen sanomalehdestä, että sadat rekkakuskit tukkivat Ranskan ja Belgian vastaiset rajat, koska he olivat tyytymättömiä komission ehdotukseen ja siihen, miten se suojelee heitä itä-eurooppalaista halpakilpailua vastaan. Toki on oikein protestoida, en nyt siihen ota kantaa, mutta uskotteko, että tällaiset tieblokaadit ovat oikea keino palvella äh, kuljetusten äh, yhtenäismarkkinoita hieman provosoivasti. Toinen kysymys, te mainitsitte eroavuudet palkkojen välillä eri maissa. Oletteko te rehellisesti sitä mieltä, että kaikki nämä erot saadaan poistettua kun noudatetaan näitä lähetettyjen työntekijöiden sääntöjä. Entäs sitten lentoliikenne ja rautatieliikenne, koska siinä on myös kansainvälistä liikennettä, eli sama palkka, sama työ, bla bla bla. Eli kaiken tulisi koskea kaikkia. Tämä on kysymykseni teille. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensimmäisen kysymyksen antaisin ennemminkin äh, tässä naapurillani. ETF näistä asioista enemmänkin huolehtii me edustamme toista puolta sektorista. Äh, jos nyt olemme 23. päivä lokakuuta käydyn liikenneneuvoston tulokset ymmärtäneet oikein, vaikka tässä nyt odotellaan muuta, 1993 direktiivi on yhä voimassa. Ja mitä tulee sitten palkkoihin, ei nyt voida kuvitella, että kaikki ongelmat kilpailukyvyn suhteen ratkeavat Euroopassa sillä, että kaikille lyödään sama palkka. Me huomaamme, että nykyisin yritykset saavat kilpailuetua siitä tosiasiasta, että palkkojen ja maksujen välillä on ero. Onko tämä sitten kilpailun kannalta heitä suosiva järjestely? Ei. Me olemme hyvin kaukana vielä ratkaisusta. Joka tapauksessa tämä keskustelu, jota nyt tällä hetkellä käydään nyt tulevaisuudessa kuukausia tullaan käymään, on se, mikä on sisäisessä liikenteessä oikea ratkaisu kuljettajille. Tämä on hyvä keskustelu ja kaikki yhdessä pyrimme löytämään siihen ratkaisun. Paljon kiitoksia. Nyt aika kuluikin loppuun. Isabella de Monte, kaksi minuuttia ja kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys on ähm, herra Parilolle. Tämä liittyy ajo- ja lepoaikoihin ja komission äh, aloite on jakanut äh, nämä viikot ja lepoajat eri tavoin. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on siihen, että sanotaan, että työn, elämän ja muun elämän tasapainottaminen paremmin parantaisi turvallisuutta teillä ja vähentäisikö tämä sen kaltaisia ongelmia, joita usein näissä yhteyksissä käy ilmi? La proposition qui est fait... Ehdotus sellaisena kuin se on tehty ei lainkaan meille sovi. Siitä yksinkertaisesta syystä, että kun muutetaan äm, ajoaika- ja lepoaikasäännöstöä, kuten mainitsinkin jo alkupuheenvuorossani, äh, nämä kaikki säännöt riippuvat toinen toisistaan. Jos me muutamme ajo- ja lepoaikaa, muutamme samalla työaikaa. Ja tässä Ponitsen sanani komissio on tehnyt aloitteen tietäen, että se ei toimi, eli me mene pidemmälle. Ja nyt kuulemme, että jälleen kerran meidän täytyy koko aikaa muokata, jos haluamme komission aloitetta noudattaa. Me olemme tätä vastaan. Olemme sitä mieltä, että tilanteen pitää jäädä nyky, nykyiselleen. Me haluamme toimeenpana kuitenkin näitä sääntöjä. Emmekä niitä muuttaa siksi, että niitä ei onnistuttu toimeenpanemaan. Mitä tulee sitten sitten kotiinpaluun joustavuuteen tässä yhteydessä. Joustomahdollisuus viettää lepo ajoneuvon ohjaamossa. Olisitteko sen kannalla, että kaikki kansainväliset ja kabotaasi ajoneuvot varustettaisiin älykkäillä ajopiirturijärjestelmillä? Nous sommes contre. Me vastustamme se lepoa viik- normaalia lepoaikaa autossa, koska tähän mennessä ainakaan ole koskaan kuultu sitä, että olisi kyseenalaistettu tämänhetkisen asetuksen täytäntöönpano, jossa sanotaan kirjaimellisesti, että levon aikana kuljettaja, miten nyt sanoisin, on valmis, eh, tai ei, ei vapaasti toiminut, kun hän joudu pysymään autossa. Ja tässä taas pakotetaan kuljettaja pysymään ajoneuvossaan. Ja meille, me emme voi hyväksyä mitään sellaista, että 45 tunnin lepoaika vietettäisiin autossa. Paljon kiitoksia Edustaja Saski, kolme minuuttia. Komentarz na koniec. E, może zacznę od pana profesora Burkowskiego. Ihan kommentti tähän e, lopuksi Burkowskille. Eli e, liikenne, kuljetuspalvelut tulevat kallistumaan mutta jossain enemmän, jossain vähemmän ja missä jäsenvaltiossa tulee olemaan kaikkein eniten näitä uusia PK-yrityksiä sitten? Oczywiście podrożeją najwięcej w krajach, w których w tej... Niin. Tästä tulee kalliimpaa niissä maissa, jotka ovat eniten riippuvaisia kuljetuksista, eli Keski- ja Itä-Euroopassa. Najwięcej znik... Niin. Lähinnä yrityksiä tulee katoamaan Romaniassa, Puolassa, Slovakiassa, Bulgariassa. Kiitos. Sitten erä Polonia. Kuinka monta päivään kuljettaja tarvitsee ajakseen Keski-Portugalista Keski-Saksaan? Eh, Meillä on 900 9000 eh, rekkaa, joka kulkee tässä päivittäin. Saksa on kolmas tai viides, mitä tulee meidän markkinaosuuksiimme tai kohteisiimme tavallaan, joten tämä on hyvin relevantti tapaus. Monet portugalista äh, rekoista, jotka puretaan Saksassa, ne laitetaan uudestaan ja palavat sitten Portugalin tai johonkin muualle, Espanjan esimerkiksi tai Portugaliin. Tämä on hyvin tyyppinen tilanne maantiekuljetuksessa Portugalissa. Niin, mutta kysyin matkaajoista. Kuinka kauan se kestää? Era a questão que eu iria colocar de seguida. Contrariamente àquilo que tem sido defendido, a questão das 45 e horas. Ai, niin, 35 tuntia. Silloin se kaksi lyhyttä lepoaikaa. Tietysti kovin hu- huono asia tämän tyyppisessä kulutuksessa. Jos menee Saksan siihen, voi mennä 15 päivää, kun purkaa Saksassa ja sitten uudelleen lastaa ja mennä Saks- Espanjaan siihen mennä kaksikin viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että varsin usein joudutaan tekemään 45 tuntia. Heti kun pääsee kotiin, niin joutuu jälleen lepäämään, kun palaa Portugalin perheensä luo. Tätä sääntöä kyllä pitää muuttaa. Tämä pitää tehdä mahdolliseksi kun ajatellaan neljän viikon kautta, täytyisi olla kaksi, kolme lyhyempää lepoaikaa, ja sitten tämä korvattaisiin pidemmällä viikoittaisella lepoajalla kotona. Portugalaiset yritykset, sielläkin on johtajat, joita tulee esimerkiksi romanista ja muualta. Heidät on palkattu ja he elävät sitten Portugalissa. He ovat siis maahanmuuttajien maassamme ja sen takia he haluavat myös oman lepoaikansa. On se sitten lyhyempi tai pidempi lepoaika. Nie, nie przypuszczałem, że to będzie tak obszerna odpowiedź na tak proste pytanie. No en nyt uskonut, että olisi niin vaikeaa vastata noin yksinkertaiseen kysymykseen. Saanko vielä kommentoida? Le temps, c'est le temps, et donc euh, trois minutes, c'est pour chacun. Je sais que c'est Tiedän, että tämä hiukan turhauttava. Kolme minuuttia kuitenkin oli vain äh, äh, kullekin aikaa. Säännöt ovat sääntöjä, edustaja Meisner. Vai annatteko puheaikansa edustaja Tediskalle? No sehän onkin oikein mukavasti tehty. Eli kaksi minuuttia edustaja Teliska, uh, will... Uh, no, käytän kollegan niin Isaskunin, Isaskun Bilbaon kysymyksiä tässä, koska hän ei voinut olla paikalla. Mutta Kysymys on jälleen kerran kysyisin äh, Rova Bertelotilta ja muilta asiantuntijoilta ihan nopeasti, mikä olisi oikeutettu kapotaasin pituus teidän näkökulmastanne ja miksi? Ihan muutama minuutin vastaus. Yritän vastata täsmällisesti tähän kysymykseenne. Kabotaasin äh, pituus on mielestämme maksimissaan kolme päivää. Kyseessä on äh, sisäinen kuljetus äh, kansainvälisten kuljetusten lomassa. Eli tämän logiikan mukaisesti. Yes, I think we, we can uh, proceed with Eli sama kysymys kaikille be interesting to see the difference. Mielenkiintoista nähdä erot ja myös oikeutuksen perustelut. Thank you. Eh, er Olen samaa mieltä siitä, että sen pitää olla kolme päivää. Kabotaasin tarkoitus on nimenomaan se, että ei ajeta tyhjänä, se on hyväksi ympäristölle, eikä ajeta turhia eh, kilometrejä. Joten kolme, kolme päivää riittää kapotaasiin. Uh, I don't have translation at the moment. I would like to ask if you... Haluaisin kysyä, voisitteko toistaa kysymyksen vielä englanniksi? En saanut tulkkausta. From your point of view, the right... Mikä teidän mielestänne olisi oikea kapotaasin pituus tässä uudessa paketissa ja perustelkaa? Uh, uh, Meille kapotaasi on jotakin, mitä pitäisi hyvin valvoa kapotaasin tekninen merkitys tarkoittaa on sitä, että se tapahtuu maan sisällä ja tässä seitsemän päivää on äh, raja. Kuitenkin jos tarkastelemme nyt äh, kapotaasi uudistusaloitetta, siellä olisi kolmen päivän raja äh, kapotaasille – ettei ajeta tyhjänä. Puheenjohtaja, voisitteko tehdä yhteenvedon? Niin hyvin usein esimerkiksi jokin äm, kuorma-auto purkaa lastinsa Briteissä ja sitten ajaa tyhjänä Ranskaan vaikkapa äm, Etelä-Ranskaan. Ja sen sijaan, että ajaisi tyhjänä Ranskassa, mm, se voisi Ranskassa kuljettaa kapotaasina lastia. Thank you. So Taylor. Crept up on me on that one. Um, uh, two questions. Mr. Perillo. kysymystä herra Perillo. Miten ETF reagoi äh, näihin hotellifasiliteetteihin ja parkkipaikkoihin? Nämä ovat sosiaalisia järjestöjä ja entä teidän järjestöä? Kiinnostaisiko teitä kehittää tällaista ajatusta ja viedä sitä eteenpäin? Sitten toinen kysymys. Miten ETF reagoisi sellaisen ajatuksen, että työnantajat lähettäisivät korovat kuuskinsa, jotta äh, säännöllinen kuuski voisi palata kotiin kuukausittaista äh, lepoan varten. Tämä voisi olla tällainen rakentava ehdotus ratkaisuksi. Mitä olette mieltä? Sur le äh, retour à domicile. Sur... Paljon kiitoksia tämä mm, kotipaikan ähm, määritelmä nykytilanne on sellainen, että äh, kuljettaja voi palata yrityksen kustannuksella kotimaahansa. Me haluaisimme saada aikaan seuraavaa. Me haluaisimme erään sosiaalisen dialogin yhteydessä kuulun ehdotuksen mukaisesti toimia niin, että kuljettajan täytyy palata yrityksen kotipaikkaan. Tämä on minustani aivan pöyristyttävää. Annin tässä portugalilaisen yrityksen esimerkin, sellaisen portugalisen yrityksen, jossa olisi puolalaisia kuljettajia. Me haluaisimme siis laillistaa sen, mikä nykyisin ei ole mahdollista, nimittäin se, että kuljettaja palaa yrityksen ähm, kuluin kotiinsa. Me haluaisimme, että näin tapahtuu aivan laillisesti vaikka näin nykyisin muuten voikin tapahtua käytännössä. Sillä jos näin ei ole, on mahdollisuus, että kuljettaja joutuu itse maksamaan nämä kulut ja hän ei siihen pysty. I mean, if the employees are paying for it, työnantajat maksavat tästä, niin miksi sitten edes kun veisi rekkaa, taksi, miksi ei kuluttaja vain takaisin ja sitten hänet korvattaisiin ja rekka voi sitten ajaa siellä vaan. Etkä vastanneet sosiaalista yrityksistä ja näistä tuetuista hotelli- ja parkkipaikoista. Me olemme sitä mieltä, että ajoneuvo sillä täytyy olla – merkittävän suuri osuus sen tekemästä työstä, joka tapahtuu siinä maassa, johon yritys on rekisteröitynyt, on aivan omituista, että suurin osa ajoneuvoista toimii ennen kaikkea aivan muissa maissa kuin niissä, joihin niiden omistaja on rekisteröitynyt. Yrityksen toiminnasta täytyy hyvin suuren merkittävän osan tapahtua siinä maassa, johon tämä yritys on, äh, se sijaitsee. Ja on aivan selvää, että eivät nämä parkkipaikat sitten puolestaan ole mitään kuljettajien nukkumapaikkoja. Parkkipaikan tarkoituksena on se, että äh, ajoneuvo voidaan pysäköidä, jotta kuljettaja pääsee esimerkiksi suihkuun tai syömään. Eivät nämä ole mitään paikkoja, joissa on tarkoitus elää Meille tämäkin on aivan pöyristyttävää. Hotel and parking. Kysyin hotelleista ja parkkipaikoista. Siis tarvittaisiin sopivaa asum, asumuskuljettajalle. Miksi ette mahdollisesti voi tutkia tätä mahdollisuutta? Tämä voisi helpottaa. Oui. Nyt täytyy saada tämä yhdellä lausella päätökseen. Kyllä ehdottomasti, mutta jos nyt on niin, että on kielto lepoaikaa viettää parkkipaikalla, yrityksen täytyy taata se, että kuljettajat pääsevät lepäämään jonkin normaaliin lepopaikkaan, hotelliin tai muuhun. On aivan ymmärrettävää, että kuljettaja haluaa levätä yli kahden neliömetrin tilassa. Nyt annan ähm, edustaja Baarille puheenvuoron. Minusta Ajut on poistunut. Äh, muutoin sitten edustaja Lundgren käyttää puheenvuoron, kun hän on paikalla vielä pitkän aikaa. Niin, kun edustaja Baarin täytyy lähteä, niin hän saa nyt sitten ensin puheenvuoron. Kaksi ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja joustavuudesta. Kiitän myös kollegojen joustosta. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen herra Siperille koskien näitä valeyrityksiä, postaaltakoyrityksiä. Minkälaisia mahdollisuuksia näette? Tässä voidaan säännellä tiukemmin tätä, minkälaisia mahdollisuuksia todella on rajoittaa tällaisia väärinkäytöksiä, joita postilaatikoyritykset harjoittavat. Sitten toinen kysymys herra Parilolle. Olisiko teistä mahdollista, että olisi tällainen siirtymävaihe, mikäli, mikäli siis ymmärsin oikein, teille autossa tapahtuva lepoaika on ehdoton ei. Ehkä jos olisi aika, konkreettinen aikataulu, johon liittyy velvoitteet jäsenvaltioille, saada aikaan turvallisia parkkipaikkoja, parkkialueita ja kaikki muu, joka on välttämätöntä. Olisiko se mahdollista että te voisitte tällaiseen suostua mahdollisesti, ja että olisi mahdollinen siirtymävaihe, jota tämä kaikki voitaisiin sitten toteuttaa. Yes. Uh, thank you. It's an interesting question. Um, Kiitos. Uh, kysymys on mielenkiintoinen. En puhu siitä, mitä me tarkastamme. No, anteeksi, siirryn Hollantiin niin puhun siitä, miten eikä mitä. Meillä on jo tiukat säännöt ja ihan lyhykäisesti, jos me haluamme tehdä paremmin yhteistyötä Euroopan tasolla, silloin eh, meidän täytyy saada tukea myös eh, parempaan kapasiteettiin kansallisella tasolla ja voimme nyt jo tehdä hyvin paljon niillä säännöillä, joita meillä on. Eli avainsana on parempaa yhteistyötä. Ja toki tiukka lainsäädäntö auttaa à l'ETF, on écoute aussi attentivement, je dis... Äh, ETFssä me äh, hyvin tarkasti kuuntelemme myöskin hyviä työnantajia. Ja hyvän suunnittelun ja ajojärjestelyn kautta he voivat helposti taata sen, että kuljettaja pääsee palaamaan kotiinsa ja levätä siellä. Pitäisi olla organisoituneempi ja uskoakseni nämä siirtymä vaiheet nyt ole kenellekään hyvä asia. Eh, Muutama kysymys olla Bertelolle. Jos pidentäisiin kabotaasia, te puhuitte Puheenvuorossanne näytitte haitallisia esimerkkejä, miten tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin ja kotimarkkinoihin. Olisiko kapotaasin jatkaminen vieläkin herkempi, vaikeampi kysymys kansallisille markkinoille? Vastaukseni on ehdottomasti kyllä, koska vaikka 2009 tätä rajoitettiin, niin siltikään ei ole voitu estää kapotaasin lisääntymistä ja miten se vaikuttaa sisämarkkinoilla, kotimaan markkinoihin. Le Äh, normal. Kiitoksia. Nyt normaalin rytmiin edustaja Lundgren, te puhutte edustaja Äijutun puolesta, joten teillä on kolme minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos niin en nyt halua päästää irti otettani herra Laikosta ja Vaabererista. Näin, kun, miten te ratkaisitte ongelman äh, Kaleessa, jossa te parkkerasitte äh, sinne trailereitä, joissa kuljettajat sitten saivat mukavuutensa. Haluaisitteko te itse elää sillä tavalla viikonloppuisin? Eli saisitte Eh, vierailla trailerissa. Minulla on kuvia tästä ilmiöstä. Haluaisitteko te itse viettää viikonlopun tuollaisella tavalla? Ja jos ei, miksi te ette sitten maksa kuljettajille kunnollista palkkaa niin, että he voisivat hyödyntää toisenlaisia mukavuuksia kuin tällaisia? Uh, our, my answer is that uh, the Calais area is really, really Vastaukseni on se, että Kaleen alue ei todellakaan ole mukava viikonlopun viettoalue, mutta valitettavasti enpä tiedä, miksi viidakko yhä siellä on. Vaaranahan ei ole äh, mikään ähm, huoltoasema vai, tai tapaamispaikka, vaan maahanmuuttajat, jotka aiheuttavat paljon ongelmia mutta nykysääntö on se, että ähm, kuljettajien täytyy viettää vuorokausi lepoaikaa, emmekä me voi tätä millään tavoin estää. Heidän on pakko viettää tämä lepoaika ennen kuin kanalin alittavat. Tämä johtuu säännöistä, eli äh, tulee oikeudenmukaiseen palkkaan, maksuun, voitte kysyä minulta, mutta kaikkihan haluaisivat ansaita Unkarissa yhtä paljon kuin Ruotsissa tai muissa maissa. Mutta Euroopassa on näitä eroja. Ei se ole minun vika tai meidän virhe, yrityksemme vika. Meidän kuljettamme ansaitsevat neljä, viisi kertaa niin paljon nettona kuin keskiarvo Unkarissa. Tämä on todella hyvä työ unkarissa kuljettajissa. kysytte heiltä, he ovat todella tyytyväisiä tähän palkkaansa. Vous avez plus de questions, monsieur Lundgren? Eikö teillä ole enää lisäkysymyksiä, edustaja Lundgren, 30 sekuntia aikaa? Jos skulle vielä sellainen fråga till dansken. Esittäisin kysymyksen Tanskan edustajalle, jolla on samoja ongelmia kuin meillä Ruotsissa. Oletteko te sitä mieltä, että EU-jäsenyys on ollut hedelmällistä teidän tanskalaisille ja kansainvälisille kuljetuksillenne? hvis jeg forstod spørgsmålet rigtigt. Jos nyt ymmärsin oikein, niin kysymys on siis siitä, että onko EU-jäsenyys että EU on merkinnyt sitä, että meillä on tullut yhä enemmän ulkomaalaisia yrityksiä Tanskaan. Ei, vaan tarkoitin, että onko ollut hedelmällistä, onko ollut hyvä asia teidän kansainvälisille ja tanskalaisille kuljetusyrityksille olla jäsenenä EU:ssa. Très rapidement, en une phrase. Kiin nopeasti yhdellä lausella. No minusta tanskalaiset kuljetusyritykset ovat sitä mieltä, että näin on. Mutta äh, ammattiyhdistysliikkeenä me emme vastusta sisämarkkinoita. Meistä pitää olla säännöt, kunnolliset säännöt ja sen täytyy koskea myös äh, kuljetuksia ja työntekijöitä, joita ei saa kohdella orjina. Paljon kiitoksia Eilus, tai on nyt kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Yritän sain ja tässä paljon vastauksia aiemmin. Ehkä herra pari ole myös kysymys. Puoltaisitteko te sellaista, että jos isäntämaan palkkaoloja ja muita oloja soveltaa sinne heti ensimmäisenä päivänä myös kapotasin kaltaisessa lähetyksessä? ja koska se myös kuljetusalaa, ettekö ole sitä mieltä, että olisi ehkä myönteistä saada aikaan tällainen, aha, järjestää tällainen karensaika kahden kabotaasin väliin? Kyllä. EDFssä toivomme, että äh, toimeenpano tapahtuu aivan e-, ensimmäisestä päivästä lähtien, kuten nykyisinkin. Tämä direktiivi, joka nykyisin voimassa, koskee heti ensimmäistä päivää ja kabotaasin jälkeen haluamme jonkinlaisen karenssin ja meidän pitää pyrkiä välttämään se, että nämä ilmoitukset tehdään eri jäsenmaissa. Meillä pitää olla yksi ainut luukku Euroopassa. Ja myöskin tietojen osalta tässä yhteydessä havaitsemme, että kun sata ajoneuvoa tarkastetaan. Niistä 30 on sellaisia, että he ovat rikkoneet sääntöjä ja olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi vain nämä 30 tarkastaa, kun tämä tuottaisi valtavia säästöjä. Question, plus d'autres Ilmeisesti enää lisäkysymyksiä ole. Edustaja Lukashenska, Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Tando, pani, eh... Kiitos. Esittäisin kysymyksen herra Bertololle. Jos kabotassi on, otetaan erilleen lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, niin mitä kannustimia on ylipäätään eh, harjoittaa kapotaasia? Toisekseen Ranskalla on suurin ongelma kilpailukyvyn kanssa sen vuoksi, että ranskalaiset nyt palkkaavat erittäin paljon Itä- ja Keski-Euroopan kuljettajia ja maksavat heille huonompia palkkoja, mutta miten tässä nyt pitäisi sitten reagoida, koska miksi ranskalaiset eivät voi nyt maksaa sitten ranskalaisia palkkoja? Ja jos Ranskan suuryritykset laajentavat itään päin, niin sekin on epäreilua kilpailua. Herra Parillo, jos te nyt kerran vastustatte sitä, että kuljettajat saisivat levätä rekan ohjaamossa sen vuoksi, että ei ole kunnollista infrastruktuuria ja on suuria ongelmia varkauksien kanssa, niin silloinhan ranskalaisten ja saksalaisten yritysten tulisi äh, luoda tai tuottaa parempia autoja. Il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer de, de répondre rapidement. tuli paljon, yritän nopeasti vastata. Ensinnäkin, jos olisi niin Ranskassa, että kuljettaja maksaa vähempää palkkaa kuin hänen mukaansa lähetetty työntekijä, niin kuin Ranskassa se olisi petos. Joten jos näin kävisi, kyseessä on petos, emmekä hyväksy tällaista. En voi verrata näitä kuljettajia, on kyse ihan eri tilanteista, joten Tähän en voi juurikaan sanoa mitään, mutta oikea kysymys kyllä. Mitä sovelletaan, lainsäädäntö sovelletaan, kun on kyse työntekijän lähettämisestä? Ja tästä kysyisimme myös lokakuun ministerineuvostolta. Olisimme halunneet, että olisivat selventäneet tämän. Jos katsotaan direktiivejä ja lähetystä työntekijästä, kyse ei ole vain minimipalkoista, vaan tähän liittyy myös palkalliset lomat ja niin edelleen. Ja huomataan, että jokaisessa jäsenvaltiossa tämä soveltaan vähän eri tavalla. Ja kyse myös oli aivan legitiimi. Tämä on todellakin sellainen kysymys, jota meidän pitää käsitellä. Oh, oh, une phrase l'ETF n'est pas contre. ETF ei vastusta lepoa ohjaamossa siksi, että infrastruktuuria ei ole kylliksi. Me vastustamme ohjaamossa tapahtuvaa päivittäistä lepoa. Tämä on meidän tulkintamme äm, nykylainsäännöstä. Me odotamme nyt tuomioistuimen päätöstä. Ja toisekseen kyllä riskejä äm, kauppatavaralle koituu, mutta nykyisin tilanne on sellainen, että kuljettaja ei saa tehdä töitä lepoaikanaan, jos hän joutuu lastia vartioimaan. Tämä ei ole minkään lepoaika. Ja jos kuljettaja joutuu valvomaan lastia, hän tekee 90 tuntia viikossa töitä. Paljon kiitoksia. Edustaja Ajala Sender, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Signora Bertelotta. Eh, Bertelolle kysymys. Mikä, minkä päivä, päivä maksan maksat tai päivärahan maksatte hotelleista ja turvallisista parkkipaikoista teidän kuljettajillenne? Työehtosopimuksessa korvataan ateriat ja sitten yöt hiukan yli 56 euroa per yö ja sitten ateriosta kyse riippuu aamiasta tai muusta, mutta voin välittää teille tarkempia tietoja kyllä. Si, Oletteko te, maksatanko nämä ja maksatteko te hotellilaskusta vai osana palkkaa? Meillä on työehtosopimus, jonka mukaan työnantaja osallistuu näihin eh, matkustuskuluihin nimenomaan Ranskan työsuojelun mukaan. Näin on tämä ei eh, ole sosiaalimaksujen alaista, joten tämä on erittäin valvottua. Teidän puheenvuorossanne näin, että kuljettajat on jaoteltu kansalaukseen mukaan. Onko jotakin eurooppalaista ja ulkomaalaista jaottelua myös har, har, tehty? Tämä kiinnostaisi meitä, nämä kaksi kysymystä siis. Mitenkään ei tehty eroja kuljettajan välillä, vaan puhut, puhuttiin eh, tavallaan rekisteröintimaasta. Tässä olivat kaikki maat mukana ensimmäisessä kuvassa. Niin no, Espanjalaiset kuljettajat voivat olla myös ulkomaalaisia, vaikka Ukrainasta niin edelleen. Ei ollenkaan. Tässä puhuttiin eurooppalaisista mm, lipusta tavallaan. Meillä on paljon täsmällisempiäkin tietoa. Jos haluatte jokaista maasta tarkkoja tietoja, voin välittää ne teille. Näitä tietoja saadaan kansallisesta kuljetusalan elimestä. Kuulin puuttuu, siis jos pitäisi palata kotiin, tätä ei voi kuitenkaan valvoa. Minkälaisista resursseista, resursseista keinoista tässä oli oikeastaan kyse? Minulta ei tiedosteltu tähän kotiinpaluun sen liittyen. Parillo, du retour à la maison. Niin minä puhun nyt eh, herra Pariolle kotiinpaluuseen liittyen. Eh, kyllä nykyisin aloitteessa, joka on tehty, tämä on jotakin, mikä ei ole pakollista. Me emme ymmärrä kovinkaan hyvin, mikä on määritelmä, joka on annettu kotipaikasta tässä yhteydessä. Tämä on siis jotakin mikä voidaan toteuttaa tai sitten ei. Emmekä ymmärrä, kuinka voimme pakottaa jonkun palaamaan kotiin ja kolmen viikon kuluttua painostetaan työntekijää lähtemään viikoksi kotiin ja sitten palaamaan takaisin töihin. Kysyn tästä ehdotuksesta, vaan kysyn teidän kantaanne, jotta kotiinpalo voisi kuulua kuljettajille oikeutena, joten kysyn teidän mielipidettänne tästä, jotta voitaisiin, jotta olisi, voitaisiin valvoa tätä oikeutta palata kotiin. En halua, että nyt kommentoitte komission ajatusta. Vastaus yhdellä lauseella. Meidän pitää luoda valvontajärjestelmä, joka on todellinen järjestelmä. Nykyisin ei ole olemassa mitään. Paljon kiitoksia. Me jatkamme nyt eh, edustaja Foster. Eh, kaksi minuuttia. Chairman, eh, apologies to the panel. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi paneelille. En kaikkea ehtinyt tulla kuulemaan. Ovatko paneelin jäsenet sitä mieltä, komission ehdotuksesta, että alle kolme ja puolen tonnin ajoneuvot otettaisiin mukaan. Minä en kannata sitä, että tätä laajennettaisiin kattamaan pien, nämä kevyemmät ajoneuvot ajatellen pk-yrityksiä. Ja myös äh, sen taloudellista vaikutusta. Haluaisin kuulla nopean kommentin, oletteko te samaa mieltä minun kanssani ja siitä, että osa pitäisi jättää rauhaan. Très précisément pour répondre à la question, absolument oui. Nous... Niin, ehdottomasti kyllä. Tässä on sääntöjen mukaan alle 30 000 tonnin äh, äh, ajoneuvoista ja ne, jotka voidaan, tai, tai saatuista painoista raskaassa ajoneuvoissa. Niin, eh, ehdottomasti haluamme, että nämä alle 3,5 tonniset äh, ajoneuvot ovat mukana ja myöskin markkinoilu pääsyn osalta mitään äh, tonnin rajaa ei pitäisi enää olla. Jos harjoitetaan kansainvälistä liikennettä, olipa tonnimäärä mikä tahansa, meidän täytyy noudattaa sääntöjä, sääntöjä täytyy noudattaa oli tilanne mikä tahansa. Ja olipa kyseessä 40 tai alle 3,5 tonnia, mutta on aivan välttämätöntä kaikki noudattavat samoja periaatteita. Under 3. point ajoneuvosta alle 3,5 tonnia, ei 3,5 tonnista, en tiedä missä tämä luku tuli ehkä tulkkauksesta. No, kiitoksia. Sitten vielä pari lyhyttä kysymystä. Määritelmä kansainvälistä kuljetuksesta, mitä tulee esimerkiksi isoista urheilutapahtumista ja kuljetuksista, ja sitten komission ehdotuksessa onko siellä rajoituksia tälle ja tätä voitaisiin välttää, jos määriteltäisiin, mitkä on tällainen kansainvälinen matka. Oletteko tästä samaa mieltä? J'en très vite pour dire Aina nopeasti haluaisin sanoa, että meidän pitää olla varovaisia, kun määritelmiä heitellään. Minä kuulen täällä kaikenlaisia asioita, joissa en ole lainkaan samaa mieltä, kun maasta A maahan B ajaa maan c ajoneuvo mielestäni. Tämä ei ole kansainvälistä liikennettä, missä voidaan tehdä ihan mitä vain. Tässä joko maan A- tai B-palkkaa täytyy soveltaa, ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä periaate. Nyt puheaika loppui, pahoittelen, jatkamme eteenpäin. Van Miltenberg, olkaa hyvä. Kiitos. Kysymys Schipperille. Te sanoitte, että tiedon vaihtaminen on erittäin tärkeää sääntöjen äh, täytäntöönpanossa. Mitä te ajattelette komission ehdotuksen tiuke, tiukentamisesta ja älytakografista? Äh, Näettekö te siinä, että tätä voitaisiin vielä parantaa tätä ehdotusta? Er- er- er eh, Jotakin on jo ehdotettu täytäntöön panosta kansallisesta, kansallisesta rekisteristä, niistä on tieto iso ongelma tämän datan kanssa. tätä voidaan kyllä parantaa, että tässä ei ole ajankohtaisesta tiedosta, vaan tiedoista, jota tuotetaan sen jälkeen, kun on tapahtunut seuraamus jostakin rikkomuksesta. Tähän voi mennä varsin pitkä aika. Tarvitaan aktuaal- ajankohtaista tietoa. Niin, että haluaisin, että tiedot ovat siis ajan tasalla. Oletteko te samaa mieltä, että meidän pitäisi löytää eurooppalainen ratkaisu, kun on kysymys siitä formaatista, millä tämä tieto toimitetaan? Ja. Kyllä ehdottomasti. Eli hieno mahdollisuus meillä lainsäätäjinä tehdä tarkistuksia. Eh, Sitten ähm, Roberto Pariolle kysymys. En ymmärtänyt, oletteko sen puolella, että nämä älyajopiirturit otetaan nopeasti käyttöön, kyllä vai ei? Mitä nopeammin 2019 jo, jos mahdollista. Selvä, paljon kiitoksia. Ja sitten eh, sama kysymys. Eh, Venäisen laskulle. Disagree with the, with the legislation uh, side. E, olemme lainsäädännöstä eri mieltä, mutta emme tästä teknologisesta puolesta. Legislators to take it on board and now Eli kerran tämähän on hienoa meille lainsäätäjille kuulla ja ottaa huomioon. Paljon kiitoksia, kaksi minuuttia loppuikin jo. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia, Van Miltenberg. Edustaja Koor, olkaa hyvä. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Herr Skipper, wie hoch schätzen Sie Kiitos. Miten korkeaksi te arvioitte nämä pimeät luvut, jotka liittyvät kapotaasiin? Ja onko tähän olemassa mitään ratkaisuja? En ollenkaan tiedä, kuinka suurta prosenttiosuudesta on kyse. Tämä tietysti riippuu, miten toteutetaan täytäntöönpanoa. Meillä on varsin rajalliset resurssit, niin kuin jo sanoin, ja täytyy asettaa prioriteetteja. Ja tämä riippuu myös siitä, mistä maasta on kyse, missä kabotaasi on ehkä ongelma. Jos katsotaan Benelux-maita, Benelux-maissa ja niiden välillä kabotaasi on vapaata, ilmaista. Meillä en voi antaa mitään tarkkoja lukuja, kuinka suuri ongelma tämä olisi prosentissa. Vaikea sanoa. Kiitos sitten, herra Parillo. Jos teidän pitäisi tehdä tällainen prioriteettilista toimenpiteistä, mm, siitä kuinka parannettaisiin olosuhteita, niin mitkä kolme toimenpidettä olisivat listassa ensimmäisenä? No, première mesure, l'application. Ensimmäinen toimenpide olisi välitön äly, ajopiirturien käyttöönotto ja mm, ECMR rekisteri, jossa voivat olla kaikki kontrollit ja tämän lisäksi anna, ennakkoilmoitus kabotaasista Euroopassa ja eurooppalainen virasto sekä se, että meillä olisi virallinen rakenne eikä ECR-tyyppinen vapaaehtoinen rakenne, siis Eurocontrol Route-tyyppinen rakenne niin että meillä olisi todellakin joku, joka valvoo sitä, että kilpailu on reilua, kaikki yritykset voivat samoin ehdon toimia, ja samasta työstä todellakin toteutuu sama työ, sama palkaperiaate eri puolilla eri maissa. Nämä ovat mielestämme ne nopeat, erittäin tärkeät toimet. Merci. Kiitoksia, paljon kiitoksia. Jatkamme eteenpäin. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Expert from Portugal, just a question. Asiantuntija kysymys vuokratusta ajoneuvoista. Teidän jäsenne, käyttävätkö he, vuokraavatko he rekkoja, jos näin on? M- mitä hyötyä tästä on ja minkä takia? Jos ette näin tee, niin miksei? Ja sitten toiseksi, oletteko te sitä mieltä, että tämä toimenpide, koska se muuttaa 2006 direktiiviä, jossa joka mahdollistaa suuremman liberalisoinnin, erityisesti jäsenvaltiossa riippuu ja kun ajatellaan silloista poliittista tilannetta, olisiko hyvä, että olisi yhteisiä standardeja eikä sallita suurempaa tai tiukempaa liberalisaatiota? Eh, de facto, eh, há estatisticamente eh, todas as empresas em Portugal, pelo menos as empresas de maior dimensão. Kiitos. Portugalissa kaikki suuremmat yritykset käyttävät vuokrattuja autoja. Voi käyttää omaa pääomaa tai, tai sitten vuokrata lainattua. Joten, ja joskus tätä voidaan käyttää myös kapotaasiin. Liberalisaatio tällä sektorilla, ja, johon liittyy myös ajoneuvojen vuokraus yrityksissä, jotka kuljet, tuottavat omia tuotteitaan. Tämä on asia, mitä pitäisi hieman tarkastella, koska kaikkein vähiten tehokkaita kuljetuksia ovat ne, jotka kulkevat jotka kuljettavat tavaroita vain yhteen suuntaan ja tulevat takaisin tyhjänä. Tämä ei ole tehokasta. Näitä autoja halutaan käyttää tehokkaammin niin, että voidaan esimerkiksi parantaa energian käyttöä ja pienentää teollis- meidän teollisuuden alamme hiilijalanjälkeä. Ja tämä saattaa kääntyä meitä vastaan. Täytyy olla varovainen myös ja varoa näitä postilaatikkoyrityksiä, joten ei, ei liikaa vapauttamista ajoneuvojen vuokraamisessa. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron ähm, no, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Eh, professor on your, on your studies. professorilta tästä tutkimuksesta. Ne todella kiinnostavia lukuja, joita pitää sulatella, mutta yksi selvennyspyyntö. Te puhuitte periferia- ja keskusmaista ja tiivistelmässä ne puhuitte pienistä yrityksistä, jotka ovat henkilöstö, on paljon henkilöstöä käytössä. Mitä tarkoitatte periferialla, koska jatkossa puhuitte Itä-Euroopan maista. Mitä oikein tällä tarkoititte? Ja sitten, mitä muistan tässä tutkimuksessa keskittyi Puolaan, ja miten voitte siirtää näitä tietoja koskemaan sitten muita maita, jotka eivät kuulu Keski-Eurooppaan. Mm, siis haluaisin tietää, miten tämä tutkimus tehtiin ja miten voitte tavallaan ekstrapoloida nämä tulokset muualle. The first one was on Poland. Näistä tutkimuksista ensimmäinen tehtiin Puolassa. Siellä tarkastelimme aloitteen toteutumisen seurauksia ja sitten toinen tutkimus tehtiin Euroopan unionin laajuisesti keskeisten ja Euroopan unionin reuna-alue maiden osalta. Johtopäätökset perustuvat eh, tietoihin, jotka tulivat muista kuin, maista kuin Puolasta. Ja tämän lisäksi esimerkiksi käsittelimme EU-15 maita, kuten Portugalia ja niiden tilannetta. Thank you for that. Thanks for that clarification. Kiitokset selvennyksestä vielä. Haluaisin kysyä herra Blansilta. Te puhuitte tai puhuitte parhaista mahdollisista elinoloista, kun puhuttiin autossa äh, vietystä ajasta. Miten laisaita ne voimme määritellä tätä? Voisitteko hiukan kuvata paremmin, mitä täällä tarkoitatte? se voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Mitä teillä oli tässä mielessä? Eh, no Minusta, kun on työmarkkinoilla, niin silloin täytyy myös voida olla perheelämä, joka toimii. Ja siksi on tärkeää, että ei kuljettajana asu kahden neljön kopissa 28 päivää eikä pääse kotiin. Eli täytyisi minusta pitää kiinni näistä ajo- ja lepoajoista, pitää kiinni niistä, siitä, että koska on pidettävä esimerkiksi tämä pitkä tauko auton ulkopuolella ja päästä kotiin perheen luoksi. Se olisi kaikkein parasta. Ja siis tästä puhutaan myös muilla aloilla ja miksi ei sitten äh, kuljettajien alalla? Merci. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Me jatkamme. Edustaja Ertug, kaksi, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Vielä yksi kysymys äh, herra Laikolle. Herra Laiko, se mitä te sanoitte, ja kun kuuntelen sitä, niin käy ilmi, että Unkarin kuljettajat unkarisilla, unkarilaisilla autoilla ja unkarilaisin palkkaehdoin pääsee Unkariin vain joka neljäs viikko. Ja Van der Kampin kysymykseltä kuitenkin vastasitte, että kuljettajat säännöllisesti eh, tekevät töitä Saksassa ja Ranskassa ja Alankomaissa. Jos näin on, niin miksi te ette sitten palkkaa tai hoida näitä asioita ranskalaisin tai saksalaisin työehdoin? Uh, Anteeksi, ehkä tässä kävi jonkinlainen väärinkäsitys. Minä sanoin, että äh, tämä pitäisi äh, tämä lepoaika, mutta joka yhdeksän tunnin välein näiden pitäisi pitää äh, lepotauko. En niin, puhu työajoista yritin vain pähkinänkuoressa toistaa sen, mitä olette jo sanoitte. Te sanoitte, unkarilaiset kuljettajat ottavat vastaan töitä Saksassa ja Ranskassa, kun te sanoitte, että se ei ole kapotaasia. Ja jos sitten seuraan teidän logiikkaa, niin se tarkoittaa sitä, että unkarilaiset kuljettajat unkarilaisin standardein ajavat Euroopassa ja palaavat takaisin kolmen viikon jälkeen kotiinsa Unkariin. Jos näin on, Miksi te ette käytä sitten eurooppalaisia standardeja, saksalaisia tai ranskalaisia? Neljä viikolta maksimiaika ja keskivertoaika, joka käy, unkarainen viettää ulkomailla. Meidän yrityksemme on 2,5 viikkoa, se on keskiarvo. Tämän matkan aikana kuljettajat eivät tee vain unkarilaista kuljetusta, vaan eurooppalaista myös Siinä olette kyllä oikeassa, mutta ei tämä ole se tapaus. Tämä tarkoittaa... My, my time is... Keskeytän nyt, koska minun aikani loppuu. Standardit ovat unkarilaisia, mutta te sanoitte, että kuljettajat työskentelevät ei Unkarissa, mutta unkarilaiset kuljettajat, unkarilaiset rekat eivät työskentele Unkarissa, vaan muualla ja palaavat kolmen viikon välein takaisin. Ja tämä oli teidän argumenttinne sille, että te selititte, että tämä ei ole kapotaasia. Jos näin on, miksi te ette käytä standa- niiden maiden standardeja, missä nämä kuljettajat äh, työskentelevät? The only question is which standard? Kysymys kuuluu, mikä standardi, koska kolmen viikon aikana jokainen rekakuski on lähes käynyt jo kaikissa Euroopan maissa. Joka toinen päivä nämä kansainväliset kuskit ovat eri maassa, joten yrittäkää nyt ymmärtää näitä kuljettajia. Heillä pitäisi olla äh, sopimus joka ikisestä maasta. Tämä on ihan eri kysymys. Te, te siirrätte nyt keskustelun muualle, byrokratiaan. Te ette vastanneet tähän ydinkysymykseen. Repond, monsieur. Olkaa hyvä ja vastatkaa. Ihan yhdellä lauseella, olkaa hyvä. I'm waiting for the translation. Ah, ah vous attendez la, la... Okay, what the question is, really? Because... Ja tämän kysymys oikeastaan nyt oli, oletin, että on vastauksen. Ask again if you need more. Kykää uudestaan, jos tarvitset lisää tietoa. Pour deux minutes, Madame Rovodal. Edustaja Rovodal on äh, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minun kysymykseni on äh, herra Borkovskille, sillä hän äh, puhui tutkimuksestaan koskien erityisesti Puolan tilannetta, ja minä haluaisin esittää kysymyksen liittyen puolalaisten kuljettajien tilanteeseen, erityisesti näiden kuljettajien uraan liittyen. Voisitko kertoa, kuinka pitkä on tieliikenteessä kuljettajan ura mm, näissä mm, olosuhteissa ja kuinka pitkät palkalliset vuosilomat heillä on, sillä todellakin yrityksen mm, vuosittaiset palkalliset lomat tarkoitan, ja mikä, teidän tilante- mikä heidän tilanteensa on, kun he sairastuvat, Ähm, onko heillä oikeus eläkkeeseen ja kuinka paljon tieliikenneonnettomuuksia tapahtuu ottaen huomioon, kuinka pitkä työaika heillä on viikoittain. Voisitko vasta näihin kysymyksiin? Driver for the Polish worker. Puolalaisia työntekijöitä tai kuljettajia. Puolalainen laki, puolalainen lainsäädäntö pätee kaikki, mistä kysyitte, tapahtuu Puolan lain mukaisesti. Tämä koskee eläkkeitä, eläke, eläkeikiä ja sosiaalietuuksia ja kaikkia muita menoja, jotka liittyvät terveyteen. Tämä koskee siis kuljettaja. Sama laki pätee hänen kuin muihinkin työntekijöihin, enkä voi kertoa täsmästi, mikä tämä laki on, koska en ole työmarkkinalainsäädännön asiantuntija, en tiedä näitä tarkkoja summia. Mutta mitään eroa ei ole auton kuljettajien ja muiden työntekijöiden välillä. Sitten kysymys on onnettomuusten määrästä puolesten kohdalla. En tiedä, onko tässä tilastotietoja. Anteeksi, jos te kerrotte, että että kuljettajien oikeudet ovat samat kuin työntekijöiden oikeudet Puolassa. Haluaisin tietää, mikä on viikoittainen työaika Puolassa ja onko tämä työaika aivan sama kuin mille tahansa työntekijälle Puolassa. Ja onko heidän lepoaikansa aina viikonloppuna vai te- tekevät he kolme viikkoa töitä ja sitten lepäävät? Siis työntekijät myös Puolassa. Poland and the driver. Siis että Puolassa ja EU-ssa noudattavat sääntöjä, EU-lainsäädännön e sääntöjä. Te kysyitte myös eläkkeistä ja muista kysymyksistä. Tätä säännellään la- Puolan lainsäädäntö antaa yksityiskohtaisia tietoja, koska en ole mikään juristi joten en voi tässä auttaa. Maintenant va attendre la commission. Ja nyt äh, on aika kuulla Euroopan komissiota. Herra Lisba, olkaa hyvä, teillä on kolme minuuttia. La présidente, je serai très court. Nyt Aivan lyhyesti, koska tänään olemme kuuntelemassa itse kuljetusalaa. Puhun lyhyesti viisi kohtaa vain. Ensinnäkin ETF olen ymmärtänyt puhua ranskaa. Niin, olisi pitänyt, meidän olisi pitänyt konsultoida enemmän kuin tämän ehdotuksen teemme. Ainahan näin voidaan tehdä, mutta jossain vaiheessa ehdotuskin pitää sitten tehdä ja komissio kyllä täytti velvollisuutensa 31. toukokuuta ja hyväksyi lainsäädäntöehdotuksen, jotta keskustelu voi lopultakin alkaa neuvoston kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa. Nyt kuitenkin jos on tällainen paketti, josta olemme konsultoineet, niin se on juuri tämä tieliikennepaketti. Oli julkista kuulemista, mutta ei pelkästään. Järjestimme myös konferensseja, enkä edes laske, kuinka monta kokousta oli sidosryhmien kanssa. Sitten toinen kohta. Toivon, että tätä kautta voin tyydyttää herra Van de Kampin tiedon tarvetta, mitä tulee digitalisaatioon. Tietysti digitalisaatio on olennaista ei vain, että voidaan parantaa kontrollia valvontaa, vaan vähentää myös valvonnan taakkaa. Ja olemme tehneet ehdotuksia tästä esimerkiksi. Olemme muuttaneet ajopiirturiasetusta ja haluaisimme myös mä käyttää tätä ECMR-järjestelmää, e mutta jos voimme vielä parantaa komission ehdotusta, jos voimme jotakin vielä enemmän tehdä, niin komissio kyllä on valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, enkä tiedä, minkä takia neuvosto ja valtiot eivät kulksi samaan, ajatteli samalla tavalla. Sitten kolmas asia, kustannukset lainsäädännöstä sektorille. Tämä tietenkin on hyvin tärkeä aspekti ehdotusten täytyy olla tasapainoisia ja suhteellisia, oikeasuhtaisia. Siis sisämarkkinoilla sektorin kustannusmäärät ovat huomattavia tietysti, mutta vieläkin vaikeampaa mielestäni on tasapainottaa tämä tavoite sisämarkkinat, pyrkiä vähentämään kustannuksia sektorille ja tarkoituksenahan on parantaa sosiaalisia oloja työntekijöiden kohdalla, kuljettajien kohdalla tässä tapauksessa. Ja ehkä vielä yksi seikka kustannuksista sektorille viittaisin komission ehdotukseen, koska kaikkien työntekijöiden lähettämisdirektiivi, josta kovasti keskusteltiin tänäänkin. Ja olemme ehdottaneet, että olisi erityiset säännöt, jotta voitaisiin sopeuttaa kontrollitoimia tieliikennesektoriin, ottaen huomioon sektorin erityis, erityispiirteistä. Sitten neljäs asia virastosta. Komissionituksessa ei ole mitään tällaisesta virastosta, mutta olette tietysti hyvin tietoisia siitä, että puheenjohtaja Juncker teki ilmoituksen, kun hän puhui unionin tilasta ja teki selväksi, että jossain vaiheessa pitäisi olla sellainen, mitä hän kutsui Euroopaksi työvoimavirastoksi. Voin tässä vaiheessa vain sanoa, että kollegamme työllisyyspääosastosta tekevät työtä asian parissa ja meidän pääosamista osallistuu aktiivisesti valmisteluihin koskien tätä ehdotusta, joten me MOVE-pääosastossa näemme tämän hienona isona tilaisuutena, hyvänä tilaisu- tilaisuutena. Ja vielä lopuksi vastaan ehkä vielä herra Lundgrenille. Hän kysyi, pitäisikö meidän nähdä EU tai että se koko tieliikennesektori on aivan katastrofi. Sanoisin, että ei ole näin. Ei ole mikään katastrofi päinvastoin. Jos EU tai olisi ollut edelleenkin, sääntelisimme kuljetuksia kiintiöpohjalta, olisi rajoja ja muuta ja jono, jonoja rajoilla. Me komissiossa olemme sitä mieltä, että sisämarkkinat ovat onnistuneet ja meidän pitäisi säilyttää tämä menestys tässäkin. Ja lopetan puheenvuoroni tähän. Siis sisämarkkinoiden pitää kulkea rinta rinnan vahvan sosiaalipolitiikan tai sosiaalisen ulottuvuuden kanssa. Merci. Paljon kiitoksia herra Lesua. Paljon kiitoksia tästä hedelmällisestä keskustelusta tänään. Hyvät kollegat, tämä oli hyvin tärkeä osio koskien meidän ähm, liikennepakettia työtämme. On hienoa, että näin tärkeitä ähm, kantoja saimme kuulla. Haluaisin nyt, äh, että esitämme uploadit äh, yli kaksi tuntia mukana jaksaneille asiantuntijavieraillemme. Ja nyt me jatkamme eteenpäin, hu- huomenna heti puoli kymmenen. Meillä on toinen pale- paneeli liittyen mm, tieliikennepakettiin. Toinen julkinen kuuleminen kello 9.30. Meillä on nyt seitsemän minuutin tauko ja sen jälkeen koordinaattoreiden kokous alkaa. Me siis tapaamme uudelleen seitsemän minuutin kuluttua.